Colleagues, I'm going to begin the meeting because we have a... Kollegat, aloitetaan, koska esityslista on todella tiukka. Aloittaisin puheenjohtajan ilmoitukselle kieli regiimille tulkkauksesta. Jos ei ole vastalauseita, esityslista on hyväksytty. Kieliprofiili, tulkka, Tanska, Malta, Kroatia eivät ole tarjolla. Kollega, aloitan koordinaattoreiden suositusten vahvistamisella, puoltamisella – Ehm, siinäkin oikeusasiamiehen kommentit kirjeessä. 60.2014 oikeusasiamies kirjoitti Sultsille konnattorten päätöksestä, joka pitäisi liittää dokumenttirekisteriin ja tulen pyytämään, että hyväksytte tämän. Ja sitten libemissioiden päivät. Koordinaattorit suosittelevat seuraavia libemissioita. Ensiksi missio Washingtoniin 16.20. maaliskuuta. Liben vieras Frontex-virastoon 16.17. helmikuuta. Liben missio Europoliin 19. maaliskuuta ja Eurojustiin seuraavana päivänä 23. ja Sepoliin 19.20. maaliskuuta. Päätöslauselmat, ehdotukset, sääntöjä, säännön 133 mukaisesti teille hyväksyttäväksi. Turvapaikkahakemukset Italiassa Bisotto esittelijän kansallisen harmonisointi jalkapalloväkivaltaan äh, ja intra-EU hyväksyminen virastojen luomisesta ja Simputus. kaikissa Patriciello esittelijänä ja sitten Euroopan unionin perusoikeusviraston lopettaminen Le Pen Salvini. Mikään ei vaadi seurantaa. Sitten vetomukset 1947-2013 päätöksen mukaisesti. Tai sen mukaan konnettavat pääsevät siirtää tämän AFETin EP Maghreb-delegaatioon, jotta saattaisi diplomaattisia kontakteja liittyen tähän juttuun ja lähettämään tiedot varapuheenjohtaja McGinnisille, joka on EPn välittäjä kansainvälisissä vanhempien lasten kauppauksissa. Ja sitten seuraavat vetomukset. Koordinaattorit päättävät, että ei seurantaa tarvita. Okay, fifthly on written procedures, coordinate... Sitten kirjalliset koordinaattorit päättävät, kuudes ensimmäistä kirjallisella menettelyllä, että Libyan pitäisi tehdä päivitetty puolivälin raportti Euroopan ää, eurooppalaisesta syyttäjävirastosta ilmastakseen kantansa ää, neuvostolle, kun neuvottelut, voidaanko se vaikuttaa neuvotteluihin Latvian puheenjohtajuudella, jotka tapahtuivat 12.3. Ja mietinnön pitäisi olla valmis siinä vaiheessa, ja tuon aikataulun noudattamiseksi koordinaattorit päättävät poikkeuksellisesti työskentelevänsä ainoastaan englanninkielisen version kanssa. Puoletteko tätä kirjallista menettelyä ja sen päätöstä puolette? Nyt kollegat, tilanne neuvottelussa neuvoston kanssa meillä on kaksi asiakokonaisuutta, rahanpesu, kaksi esittelijää, Sargentina ja Kirkhope – Kysyisin, josko Juudit ja Timothy voisivat, Timothy voisivat päivittää tilannetta lyhyesti asiakokonaisuuden suhteen. Muistuttaisin teitä myös siitä, 47 mukaisesti tänä jo Libe Ekon kokouksessa kello 3 tai Jan q 42 on sitten puoletaan näitä ja äänestetään näistä. Mutta ehkä Judit ja Timothy voisivat lyhyesti päivittää tilannetta. Judith, haluatko aloittaa? Indeed, um... Kyllä, kiitoksia. Claude, me äänestämme kolmikantaa neuvotteluiden tuloksesta iltapäivällä. Viimeinen kokous järjestettiin Strasbourgissa juuri joulun alla. Koreper on suostunut kolmikantaneuvotteluiden tulosten hyväksymiseen. Tämä päätös tuli myöhässä Charlie Hebdo-tapahtumien takia, mutta todennäköisesti tänään sitten ECOFIN omalta osaltaan hyväksyy tuloksen. Mitä itse rahanpesudirektiiviin tulee, sehän on neljäs muutettu versio parlamentti sai poistettua sieltä mullistavankin seikan, eli tämän julkisen rekisterin. Kyse on rekisteristä, joka on avoin kaikille, joilla on legitiimi intressi asiaan liittyen, ja me saimme muotoutua tekstin siihen muotoon, että itse ei tarvitse osoittaa tätä legitiimiä äh, intressiä, vaan että valtion täytyy osoittaa, että intressit eivät ole legitiimit. 28 jäsenvaltiota joutuvat tietenkin sopeutumaan tähän ja se taas tarkoittaa sitä, että saattaa syntyä jäsenvaltiotasolla sellaisia tilanteita, joissa valtio tai viranomaiset ilmoittavat, että tämä ei ole legitimi intressi tai Journalisti tai kansalaisjärjestö vastaa taas tähän toisin ja katsotaan mitä tulevan pitää. Jossain vaiheessa nämä 28 rekisteriä linkitetään toisiinsa ja silloin viranomaistahot ja järjestöt, pankit ja muut ja kansalaiset voivat sitten tapauskohtaisesti tutkia näitä tietoja rajat ylittävällä tavalla. Kiitos kuuluu puheenjohtajavaltio Italialle, koska komission ehdotuksessahan tätä ehdotusta ei ollut. Oikeastaan kävi niin, että aika pitkään meni ennen kuin komissio hyväksyi tämän asian, eikä neuvoston ensimmäisessä neuvottelumandaatissakaan asiaa mainittu. Oikeastaan vain pari jäsenvaltiota kannatti tätä lähestymistapaa, ja kuitenkin tulos on tämä. Parlamenttineuvottelijat, varjoesittelijät pitivät kiinni vaatimuksistaan, koska parlamenttihan kannatti julkisen rekisterin hyväksymistä 643 ääntä puolesta ja 30 vastaan. Tämä oli hyvä tulos ja toivottavasti näin päästään vaalimaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä yritystoimintaan. Silloin tiedetään, kuka omistaa ja mitä, ja näin voidaan välttyä verokierrolta ja veropetokselta. Ja jos sallitte, niin vielä toinen asia, jonka haluaisin nostaa esille, nimittäin tietosuojakysymykset. Tämähän oli jo neljäs uudelleenlaadinta, mutta silti täältä puuttuu selkeät muotoilut tietosuojan liittyen. Sekä parlamentti että myöskin viranomaistahot vaativat, että rahanpesu ja tietojen tietosuojaa lainsäädännöt pitää saada tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. ECOFIN ja Markt-pääosastohan tätä asiaa ajoivat. Tietosuoja-asioita ei juurikaan käsitelty. Mutta loppujen lopuksi saimme kuitenkin selkeän muotoilun aikaiseksi pankkiasiakkaan tietoihin liittyen ja asiakkaan oikeuksiin tietää, miksi palvelu evättiin. Ehkäpä sekin, että kun uusi komissio astui remmiin, niin asia siirtyi sitten oikeuspääosaston vastuulle ja siellä sitten asiaa eli tietosuojaa tulkittiin toisella tavalla ja sitä pidettäköön hyvänä asiana. Kiitoksia. Timothy, you want to add? Kiitos Judith. Haluatko sitä jotain, Timothy? Uh, thank you very much, Chairman. Um, Kiitos uh, puheenjohtaja. Uh, tässä tietenkin myötäilen Judithia kaikessa. Kiitän tietenkin komissiota ja neuvostoa, uh, varjoesittelyitä, kanssa esittelijää, niin herra Simonia ja, ja edustaja Sargentinia ja Karensia ja äh, Anni äh, sihteeristöstä, joka on tässä tätä asiaa ollut järjestelemässä. Äh, mm, minun mietintöni on vähän kapea-alaisempi näistä kahdesta isosta mietinnöstä. Tässähän on itse asiassa vain kysymys näitä informaatiosta, joka sitten seuraa näitä varainsiirtoja ja siinä esimerkiksi ää, ää, nimettömyys ja rahanpesun jatkuva uhka ovat tietenkin tässä muutia. tiettyihin siirtoihin tämä ei liity ollenkaan. E, esimerkiksi jos varoja siirretään oman henkilön tililtä omalta tililtä toiselle ja esimerkiksi eh, jos alle eh, tuhannen euron siirrosta on kysymys, eh, ne eivät tähän järjestelmään kytkeydy. Ja tietenkin teemme ero myöskin EUn sisäisten siirtojen ja sitten alueen ulkopuolelle suuntautuvien siirtojen välillä. Tietosuoja on tietenkin ollut tämän valiokunnan kuningasajatuksia, kuten tiedetään, ja niinpä monet alkuperäisistä muutosajatuksista jo tämän asian kattoivatkin. Toivon mukaan sitten on kyennyt Euroopan tietosuojavaltuutetun huomiot ottamaan, kirjaamaan tähän mukaan ja samoin myöskin sitten asianomaisen direktiivin kaikki säännöt pätevät. Toivottavasti tämä koko mietintö on hyvä kooste kaikista näistä välineistä. Sinne on otettu melko lailla huomioon myöskin mm, e, e, edellisten rahanpesusäädösten taakat, jotka tässä ovat tummana varjona ylläni niin lähes päivittäin, ne ovat monessa suhteessa varsin pahasti epätasapainossa. Nyt me, mielestämme olemme saaneet aika hyvän paketin kurotuksi kokoon, joka sitten myöskin kansalaisoikeuksia ja kansalaisoikeudet ottaa huomioon ja samalla sitten torjuu järjestäytynyttä rikollisuutta mahdollisimman tehokkaasti. Tietenkin täytyy muistaa sitten, että että merkittävää, merkittävässä määrin tietenkin merkittävimmässä määrin rahaliikenne on täysin laillista, mitä ei tarpeeksi sitten edellisessä lainsäädännössä huomioitu, vaan se heitti varjo myöskin näiden ylle vakavan rikollisuuden terrorismin vastaisen taistelun onnistumisessa tämä paketti näyttelee merkittävää roolia. Kuten sanottu, kiitän kaikkia osallisia tästä kannasta, johon olemme yltäneet. Ja Timothy, kiitän molempia teitä työstänne ja kollegat, jotka tulevat juuri paikalle. Äänestys on kello kolme tänään Ekon Libe-kokouksessa, joten äänestyskortit mukaan hyvä saada tämä paketti, että tämä saatiin paketti juuri Italian puheenjohtajakauden lopuksi. Kiitän teitä työstänne trilogiassa. Kiitos kollegat. Ja toivottavasti myös tervetulleeksi kollegoita Tower Hamletin alueelta Lontoosta vaalipiiristäni, jotka ovat liittyneet kokoukseen. Lämmin, lämmästi toivotan tervetulleeksi teidän kollegat. Aloitamme sen terrorismin vastaamisesta ja radikalisoimisen vähentämisestä ja ulkomaalaisista taistelijoista. 21. tammikuuta laadimme aikaviivat aikajanaan keskustelua varten terrorismin vastaiseen toimintaan liittyen ja parisen hyökkäysten jälkeen 7. tammikuuta. Ja me tarvitsemme 29.1. neuvostoa varten ajatellen Riikassa on neuvostokokous. Minusta tuntuu, että emme käytä tällä viikolla tarpeeksi aikaa tälle, mutta halusin varmistaa, että saamme kaikki toimijat paikalle tätä viikkoa varten ennen kuin avainpäätökset tehdään. Niin, että teillä on, että voitte muodostaa mielipiteenne oikeaan aikaan. Mielipiteen vaihtajalleen. Meillä on komission jäsen ja terrorismitorjunnan koordinaattori on paikalla. Ja sitten radikalisoitumisen torjunnan verkoston, sitten Omar Ramadan ja Martin Kiavun Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajaa ja Giovanni Buttarelli, Euroopan tietosuojavaltuutettavat paikalla. Ensiksi komission esitys. Kertaisin kollegoille, että komission jäsen erittäin vakavista syistä ei päässyt pääse tänne. Joten hänen, puolest, hänen lausunta säästää hänen puolestaan. puhumme mahdollisimman paljon asioista. 12. toista Eurooppa-neuvoston alla ja lähestyessä näistä asiasta. Otetaan kysymykset heti Matiaksen esiteltyä komission tilanteen aika rajoituksen vuoksi. Menen ensiksi käynyt sinun puolesi täissä lausuntoa varten. And, uh... Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta arvoisat parlamentin jäsenet. 20 päivää on kulunut siitä, kun Charlie Hepton kauheat tapahtumat nähtiin ja viimeisten päivien aikana olemme käyneet lukuisia keskusteluja sen suhteen, miten meidän tulisi reagoida näihin kauheisiin tapahtumiin. Silde Kerkhoff ja minä olemme tavanneet lukemattomia kertoja kuluneiden viikkojen aikana. Komissio reagoi välittömästi tilanteeseen sanoen harkiten, että nyt täytyy ryhtyä toimiin, mutta ei hätiköidysti. Tällainen ohjeistus saatiin komission puheenjohtaja Junckerilta Pariisin tapahtumien jälkeen, sillä tapahtumia on ollut lukuisia aikaisemminkin ja usein on reagoinut hätiköidysti eikä harkiten. Haluaisin kertoa teille nyt muutamin esimerkkein siitä, miten me olemme toimineet ja miten aiomme harkiten vastata näihin kauheisiin tapahtumiin, jotka tapahtuivat Pariisissa ja juutalaisyhteisössä. Nyt on hyökätty kaikkia eurooppalaisia arvoja vastaan. Ja sanottakoon, että minulla ja joillakin teilläkin oli Äh, kunnia osallistua Pariisin hiljaiseen marssiin. Ja silloin oli kyllä havaittavissa tämä maltillinen, mutta määrätietoinen lähestymistapa. Kaikki rodut, kaikkien ikäiset ihmiset kunnioittaen marssivat siellä ja silloin oli kyllä ylpeä eurooppalainen. Ja sanottakoon myös, että tänään on 27. tammikuuta. Me muistamme holokaustia iltapäivällä. Tähän liittyen järjestetään myöskin oma tapahtuma. Ja olen myöskin ylpeä siitä, oikeastaan kukaan ei lähtenyt rasismin tai muukalaisvihamielisyyden tielle näiden Pariisin tapahtumien jälkeen. Meidän täytyy toimia harkiten, analysoida tarkkaan sitä, miten terrorismia vastaan voidaan tällä hetkellä taistella – ja tärkeäksi on osoittanut, osoittautunut se seikka, että me voimme toimia paremmin kuin tätä nykyään. Eli käyttää resursseja paremmin, tehokkaammin, eli nykyisiä rakenteita voidaan tehokkaammin hyödyntää. Toinen asia, jota me tarkastelemme yhdessä myöskin teidän kanssanne, on se, että onko meillä olemassa tarvittava lainsäädäntö ja toimintakehys olemassa. On olemassa lukuisia ehdotuksia pöydällä, joihin meidän tulisi paneutua. Minä tulen ottamaan niistä joitakin esille. Ja kolmas asia, mitä komissio tekee, on analyysi sen suhteen, eli millä saralla meidän pitäisi vielä tehdä jotain, jos välineitä tai toimintaa ei ole olemassa. Tietyllä, tietyssä määrin Charlie Hebdo oli stressitesti tällä meidän järjestelmällämme. Pariisin tapahtumien jälkeen oli sanomattakin selvää, että terrorismin vastainen taistelu on päällim, päällimmäisenä kansallinen toimenpide. Kaikkea ei tietenkään voida tehdä eurooppalaisella tasolla. On selvää, että kansallista toimintaa kaivataan, mutta meidän täytyy aina pohtia sitä kysymystä, että missä yhteydessä eurooppalaisten lisäarvoa voitaisiin tarjota – pohtien samalla myöskin sitä, voimmeko estää tällaista uudelleen nationalisoitumisen ajattelumallia. Huomenahan asia käsitellään myöskin tarkemmin ja myöskin neuvostossa asia on esillä, mutta itse asiasta saan lausua nyt vielä muutaman sanasen. Minulla on 14 kohtaa, mutta ihan lyhykäisesti käyn läpi. Ja toivottavasti voin näillä vastata joihinkin kysymyksiin. Vuodesta 2011 alkaen meillä on käytössä mielestäni hyvä ja hyödyllinen radikalisoitumisen estämisen väline Meillä on olemassa myöskin tämä RAN-verkosto, ja tästä kollega Ramadan kertoo enemmän, eli miten aiomme verkoston yhteydessä tehostaa työtämme entisestään. Ja yhteistyössä terrorismin torjunnan koordinaattorin kanssa me olemme tarjonneet jäsenvaltioille strategisia asiakirjoja ja ohjeasiakirjoja EU-SCAD asiakirjan. Tästä varmaan kollega Dick kertoo enemmän. Ja mitä tulee sitten ylipäätään internetin käyttöön, se on aina ollut keskusteluissamme esillä. Mitä tulee internetiin, niin meidän täytyy selvittää, poistaa, luoda ja tarkastella. Eli selvittää eli katsoa, minkälaista propagandaa löytyy internetistä ja pohtia sitä, pitääkö meidän toimia UKon tavoin tehdä yhteistyötä internetpalvelun tarjoajien kanssa. Sitten tämä poistaminen, remove, se on aika lailla hankalaa. Eli miten voidaan poistaa ja jos päätetään poistamaan internet-sisältöä, niin miten se tehdään. Uskoakseni me olemme saaneet hyvää lainsäädäntö aikaiseksi lapsipornografian vastaisessa taistelussa, mutta se on paljon hankalampaa terrorismin vastaisessa taistelussa, koska kyse olisi juridisesta ratkaisumallista. Sitten miten voimme varmistaa, että saamme vasta toimenpiteitä aikaiseksi, mutta jotka eivät ole julkisviranomaisten, vaan yhteisöjen luomia. Ja sitten read, eli miten me näiden salausmenetelmien kasvun myötä voimme varmistaa, että me olemme ainakin tietoisia sen suhteen, mitä on käynnissä. Eli näitä kysymyksiä meidän tulisi pohtia. Sitten neljänneksi, ja tämä tuli kyllä selkeästi esille komission kollegion kokouksessa, me tarvitsemme äh, vahvemman integraatiostrategian – Kyse ei ole vain ainoastaan sisäasioista ja oikeusasioista, vaan myöskin koulutuksesta, tutkimuksesta, sosiaalipolitiikasta. Meidän täytyy uudestaan pohtia sitä, että miten integraatiostrategiat ovat toimineet ja miltä osin ne ovat epäonnistuneet. Ja sitten vielä muut lainsäädäntökysymykset. Me pyrimme varmistamaan, että Europol ja Sepol asetukset hyväksytään mahdollisimman pikaisesti, koska ne kuuluvat tähän kokonaispakettiin. Me teemme tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa varmistaaksemme, että EUn matkustajatieto rekisteriehdotus on tietojen tallennus tuomion mukainen, jonka tuomioistuin lausui. Mitä tulee tietosuojalainsäädännön hyväksymisen, eli asetuksen ja direktiivin hyväksymistä ja sen nopeuttamista, sitäkin käsitellään ja yhtä lailla keskustellaan myös siitä, tarvitaanko tuomion langettamisen jälkeen mitään tietojen tallentamista laisinkaan, en puutu siihen. Mitä tulee sitten näihin puutteisiin, ne on havaittu. Ensimmäinen puute on se, että kun katsotaan kansallista lainsäädäntöä, niin toimitaanko YK ter- yleis- turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen taistelun ohjeistuksen mukaisesti. Ja sitten jos katsotaan Schengenin suuntaan, niin toimiiko se tehokkaasti? Eli toimiiko ulkorajojen valvonta hyvin? Zilin kanssa olemme keskustelleet tästä jo hyvinkin pitkään. Voidaanko Schengenin rajasäännöstö saada toimimaan riittävän tehokkaasti vai tarvitaanko vielä muutoksia lainsäädäntöön? Siihen en voi vielä antaa lopullista vastausta. Sitten mitä tulee aselainsäädäntöön, sitä täytyy tarkastella hyvinkin tarkkaavaisesti. Meillä on työryhmä, joka tarkastelee lainsäädäntökehoista vuodesta 2015 alkaen, niin on selvää, että kun katsotaan, miten aseita on hankittu, niin kyllä sekin on sellainen kysymys, johon täytyy paneutua. Niin, rahanpesu täällä oli jo esillä ja terrorismin rahoitustoimet – sekin on asia, jota täytyy tarkastella, eli pohtia sitä, että onko meillä kaikki tarvittavat välineet käytössämme. Valitettavasti joudun myöskin toteamaan, että Charlie Hebdo-tapahtumat, Pariisin tapahtumat liittyvät tähän aikakauteen, eli terrorismin uhka on olemassa – kriittinen infrastruktuuri, IT-infrastruktuuri ovat uhan alla ja meidän täytyy tähän kysymykseen paneutua. Yhtä lailla meidän täytyy tarkastella sitä, että missä määrin unionin tasolla noudattaen tietosuojamääräyksiä, noudattaen varmistaa, että tiedustelutietoja vaihdetaan tehokalla tavalla. Tämä ei ole helppo kysymys. Tästä täytyy keskustella, mutta tietenkin tämä asiakokonaisuus liittyy neuvotteluihin Europol-asetuksen tiimoilta. Pyydän anteeksi, että puhun näin pitkään, mutta lopuksi vielä toteaisin, että myöskin ulkoasiain ministerit ovat keskustelleet terrorismin vastaisesta taistelusta. Muistaakseni maanantai 12. päivä tammikuuta ensimmäinen kokous järjestettiin ja ensi kuussa 9. päivä järjestetään seuraava ulkoasainministeriöiden ministereiden tapaaminen. Ministerit pohtivat juuri sitä, että miten saadaan kansainvälisissä yhteyksissä turvallisuusaspektit huomioitua, miten saadaan sitten vahvistettua lainvalvontaviranomaisten viranomaisten toimintaa EU-edustustoissa. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat tällä hetkellä esillä. Ja toivon, että tulevien päivien ja viikkojen aikana myöskin yhteistyössä teidänkin kanssa voimme lyödä lukkoon marssijärjestyksemme. Eli kunhan turvallisuusstrategia on pöydällä huhti-toukokuun vaihteessa, toivottavasti silloin meillä on kattavampi kuva toimistamme tarjolla. Toimoja siis tarvitaan, mutta ei mitään hätiköityjä toimia. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. ja halusin saada kuvan siitä, minkälaisia aukkoja teillä on yksi ilmeinen kysymys, jota kaikki jäsenet ajattelevat, on milloin komissiolla tulee olemaan konkreettinen lista, johon sitten listään lihaa luitten yllä, erityisesti kiistanalaisissa kysymyksissä, kuten Schengen. Sanoitte, että perehdytte näihin asioihin, mutta paholainen asuu yksityiskohdissa, ja tämä on ratkaiseva valiokunnalle. Kun vastaatte kysymyksiin, pyydän teitä Ottakaa tämä asia huomioon. Se on Kun tarkastelemme Schengenia ja internettiä, tuo on ihan jokapäiväistä työtä. Me tunnemme asiaa, mutta me haluamme tietää, mitä komissio tarkoittaa ja milloin pääsemme listään yksityiskohtiin täytäntämpänä ja loput. Sekin on ihan hyvä asia tietää. Mutta nämä aukot, joista puhutte, haluaisimme tietää niistä. Ja ne, jotka tulevat myöhemmin, kerran teille, että Avram Paulis puhuu huomenna, mutta hän selitti, että on erittäin päteviä syitä, miksi hän ei päässyt paikalle tänään. Puhujien listalla me aloitamme. Voitte tehdä matais, pistää mataisen ristikuulustelun, niin sitten Meira EPP. Coordinator. Aloitetaan siis koordinaattorin Diestemer. Kiitoksia puheenjohtaja Ähm, minulla äh, äh, tämän äh, listan laadin tai sen perehdyin varttitunnissa aamulla, että tämä on tämä nyt ihan julkista, julkista aineistoa, siitä ei sen enempää, siitä on puhunut radikalisoimista, indoktrinoinnista, sieppauksista, erilaisista rahoituksista, tällaiset koron, koronkiskurit, koordinoidut terroritoimet ja, ja sitten pysyvät ja rajoittamattomat uhat, yhteistyö, avunanto, tehokkaampi, voimaperäisempi kokouskäytäntö, äh, tiiviimmät äh, transatlanttiset suhdet, suhteet, äh, Boko Haram, Turkki, rajavalvonnat, erilaiset aseet, TTIP, tietokone, internet, verkostot, muukalaisvihan hillitseminen, Äh, sorron, sorron ja ähm, muun, muiden vainojen lopettaminen. Äh, tämä oli tämä terroristi-sanakirja äh, näin lyhy- lyhykäisyydessään. <clears throat> Mm, minä teet, kunnioitan Gilles Kerkhoffia suuresti, arvostan hänen tekemäänsä työtä ja hänen, hänen ponnistuksiaan, <clears throat> mutta herra de Kerkhoffille esitän kysymyksen, joka kuvastaa minun voimattomuuttani ja surullisuuttani ja, ja tavallaan pettyneisyyteni. Ne kollegat, jotka eivät tiedä, tiedän nimittäin siitä, mistä nyt puhun hyvinkin, kuten jotkut hyvin tietävätkin. Minulla oli Eh, erilaisia velvollisuuksia aikoinaan, niin silloin kun 192 ihmistä menetti Madridissa henkensä minun vahtivuorollani, eh, mikä, minkälainen eh, tausta teillä on työnne tekemiseen, minkälaista, minkälainen rahoitus, minkälainen budjetti, minkälaisia lähteitä käytätte hyväksenne työtänne tehdessänne – kuka e, koordinoi teidän työtänne ja kenen, kenen työtä te e, koordinoitte. E, minä luen, luen puhe, puhe, puheitanne, joita olette neuvostolle pitäneet. Arvostan niitä siksi, koska ne ovat järkimiehen puhetta ja osoittavat äh, kykyänne äh, kantaa vastuunne, mutta minkälaisia välineitä teillä näiden kertomusten tueksi, raporttien tueksi on? Äh, tämä, tämä ruttoriivaa meitä pitkään. Meidän pitää paljon tehokkaammin pyrkiä sitä kitkemään, mitä tulee ennaltaehkäisyyn ja sitten mahdollisiin sy- sy- syytetoimiin. Sy- Thanks, Mr. Diaz I'll, I'll... Kiitos, herra Diaz. Herra Kerkhoff varmaan laittaa tuon kysymystensä listalle. Pidän yhteistyö tänne näyttäistyslistasta. että otan kysymykset pohjan jälkeen. Mitä kysymyksiä Matiakselle estetään? Suunnatkaa kysymyksiä hänelle. Kommentoikaa, mitä hän sanoo ja pyrkikää pysymään kahdessa minuutissa, se auttaisi tavattomasti. Nyt Birgitte, SD. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset kollegalle, joka viittasi Irakiin, Syyrian ja Nigeriaan, koska tämä korostaa uudemman kerran, että Euroopassa käydään vain tällaista pienempää sotaa, suurimmat uhrimäärät lasketaan muualla. Kyse ei ole muslimien ja kristittyjen välisistä taisteluista, vaan valtataistelusta. Ja näissä taisteluissa on kyse myöskin diktatuurista ja vapaudesta. Ja meidän pitäisi tässä yhteydessä juuri puolustaa demokraattisia arvoja. Kollega Rytte totesitte, että meidät täytyy toimia, mutta ei hätiköiden. Ja kun oli kulunut jokunen päivä Pariisin tapahtumista, niin lähdettiin hätiköiden toimien. Media oli juuri raportoinut asiasta ja nämä teidän mainitsemanne asiat olivat pöydällä. Netin valvonta, sosiaaliverkostojen valvonta, salauksen kieltäminen, ja muuta, joten tämä on kyllä ristiriitainen lähestymistapa. Ja totesitte myöskin, että meidän pitäisi ensin analysoida tilannetta, eli katsoa missä ne puutteet ovat meidän toimintakykymme osalta. En ole nähnyt ensimmäistäkään asiakirjaa, jossa olisi tällainen analyysi sisällytettynä, mutta silti haluamme mahdollisimman pikaisesti ottaa käyttöön uusia valvontamekanismeja. Tarvitsemmeko näitä välineitä? No sitä täytyy pohtia huomioiden samalla tämä hetkinen tilanne. Onko sitä hyötyä ylipäätään? Viittaan tässä juuri Ranskan tapahtumiin ja sanon, että tuskinpä tällaista tarvetta on olemassa, sillä tieto on ollut jo olemassa, tekijät ovat olleet poliisin tiedossa, joten meidän täytyy tarkkaan pohtia, mitä teemme. Valitettava tosiasia on se, että mitä tulee niin sanottuun tavalliseen rikollisuuteen, murhaan, varkauteen, murtoihin, niin sataprosenttista turvallisuutta ei voida taata, ei myöskään terrorismin puolella. Mutta voi toki olla mahdollista, että tarkastelemme toimintavälineitämme ja ottaa käyttöön uusia välineitä, mutta olisin todellakin kiitollinen, jos tekisimme ensinnäkin sen mikä kuvastuu myöskin neuvoston asiakirjoista. Eli meidän täytyy pohtia, mitä välineitä on jo olemassa. Viime päivien aikana olemme kuulleet, että tietyt toimenpiteet, jotka on tarkoitettu turvallisuuden tason vahvistamiseksi, niin eivät toimi jurilaisinkaan. Turvallisuusaukkoja on syntynyt muun muassa siitä syystä, että turvallisuusviranomaiset ja jäsenvaltiot eivät halua vaihtaa omia tietojaan. Eli jos tällä saralla saataisiin uudistuksia aikaiseksi, niin silloin meillä olisi todellakin mahdollisuus toimia faktojen pohjalta eikä tunteiden pohjalta. Eli silloin tietäisimme, missä ne puutteet ovat. Mielestäni tällä hetkellä me kyllä etenemme aivan väärällä tavalla, joten mielestäni olisi hyvä, että toimisimme maltillisesti, mutta se edellyttää ennakkoarviointia, sillä hätiköity toiminta johtaa oikeuksien rajaamiseen, tarjoamatta kuitenkaan sen enempää turvallisuutta kuin aikaisemmatkaan toimet. Ja kollegat varmaankin puuttuvat vielä ennaltaehkäisyyn ja radikalisoitumisen estämiseen, niin meidän tulisi siihen liittyen pohtia, että mitä tulee sosiaaliseen turvallisuuteen ja integraatioon, niin voisiko se olla yksi radikalisoitumiseen johtava tekijä Euroopassa. Siitä ei ole täällä puhuttu juuri laisinkaan. Kiitoksia. Thank you, Birgit. Um... Kiitos Birgit. Mitä aikataulua tulee, niin tämä yhteistyöhenki olisi tärkeää. Sisältö on tietysti ihan ok. Mietin kovasti ratkaisua tähän. ECR. Hope. Kiitos puheenjohtaja. Herra Reuter, Pariisi oli tällainen herätys. Mutta monet tässä valikunnassa eivät koskaan ole nukkuneet. Minun näkökulmastani tässä alueessa on kaksi asiaa, jotka olette tuoneet keskusteluun. Tonne on ja rikollisten ja terroristien jatkuvasti kasvava kyky seurata teknologiaa ja tieteen keksintöjä kyberrikollisuudessa, maassa biologisessa ja jopa ydinterrorismissa. Ja kun on, osa on valtioiden tukemaa. Täytyy sanoa, osa ei hyökkäykset yksilöitä kohtaan Lontoossa ja muissa kaupungeissa, Pariisissa mukaan lukien, ovat suuri huolenaihe. Eikä aika ole puolellamme. Mutta kolikon toinen puoli on tiedusteluaineiston kerääminen ja tiedusteluaineiston hyödyntäminen Euroopan kansakuntien kesken Euroopan kansalaisten soilemiseksi. Kovasti jokin asioita, jotka ovat vähän tällaisia ylimääräisen minusta matkustan tunnistusnumero PNR-mietintö ei ole mikään tällainen jäljelle jäänyt kysymys. Minusta tämä on kriittinen aihe ja minusta komission kiinnostus on, on tervetulta Vastikään virinnyt kiinnostus Pariisin hengessä. Meillä on mietintö, mutta se on hyvin erilainen suhteessa komission alkuperäiseen ehdotukseen. Kollegit ovat aidosti olleet huolissaan kollegiehdotuksesta, erityisesti datan keräämisen suhteen. Olen esittelijän tehnyt parhaan, että esityksen parantamiseksi. Neljäs toista meillä on kuuleminen. Siellä on niin asiantuntijoita, jotka tuntevat PNR, myös komission edustajia. Mielestä komission kiinnostus on tervetullutta. Kaikki järjestöt, jotka auttavat meitä saamaan asiat varhain, mutta vastuullisesti pakettiin. Ei hätäilen, herra Me olemme tehneet työtä kolme vuotta ja suoraan sanoen, tämä on tärkeä asia. Siitä on paljon näyttöä. Kollegat, jotka haluavat lisänäyttöä, pyydän teitä saapumaan 14. ensimmäinen asia. Työskentelemme hyvin komission kanssa, kaikki me työskentelemme. Mutta täytyy vielä kerran sanoa, parlamentilla on hyvää näyttöä siitä, että me edistämme tällaisia ehdotuksia ja käsittelemme niitä suhteellisuusperiaatteen mukaiseksi. Kaikki ovat huolestuneita suunnitelmallisuusperiaatteen soveltamisesta esittelijänä minä myöskin. Mutta, mutta olen ihan varma, tämä ehdotus oikeassa muodossaan auttaisi meitä, kun instituutioitamme ja eurooppalaiset elämäntapamme kohtaan hyökätään. Ja se on meistä erittäin tärkeää. Mr. Kirkhope, I have... Kiitos, Anna Kirkhope. Meillä on ratkaisuni. Diesnamereen merkitin ansiosta. He ovat ystävällisesti meidän luvalla. Me lykätään seuraavaa kohtaa, eli älykkäät rajat, että me joudu kielteisesti rajoittamaan puheaikaa. Ymmärrän, että kollegat haluavat esittää yksityiskohtaisia kysymyksiä herra Kirkhopin puheenvuoron jokin jälkeen. Mitä tämmöisesti pyytää teiltä, suostutteko hyväksymään esityslistään muutettuna, jotta saisimme lisää tilastuslistalle. Kiitos. Jatketaan. Herra Diatnemeera, me sanon teille, että me löydämme mahdollisimman nopeasti uuden kohdan teidän erittäin tärkeälle älykkäät rajat ehdotukselle mietinnölle. Kiitos, että olette noin ystävällinen. Meillä on vähän lisää aikaa, mutta älkää hyväksi käyttäkö tätä tilannetta pahasti. Voimme sitä kunnon kysymyksiä. Seuraavaksi Sofintvelt, ALDE-koordinaattori. Kiitos puheenjohtaja. Ihan noin johdannoksi yleisesti ottaen minulla, mitä, mikä mieleni eilisiltä tuli. Satuin osallistumaan Kuantamon äh, päiväkirjan julkistustilaisuuteen äh, tämän teoksen julkistilaisuuteen, jonka yksi vanki oli kirjoittanut. sieltä siinä muisteltiin, miten Guantanamo syntyi, mitä siellä tapahtui, ja siitä se muistutti minua, että kun reagoimme terrorismiin, meidän pitää saada kaikki koordinaatit kohdalleen. Usein hätäilemme, ja sikäli teemme virheitä ihan noin hetken mielijohteesta, mehän haluamme turvata paitsi kansalaistemme hengen, myöskin vapaan demokraattisen yhteiskunnan perusteita haluamme puolustaa. Ja viime vuosina emme aina osuneet oikeaan reaktioissamme. Minä olen aina valmis keskustelemaan uusista toimenpiteistä, jos tarvitaan uusia välineitä, mutta haluaisin muistuttaa komissiota että viimeksi 2011 tämä, tässä parlamentissa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa peräänkuulutettiin terrorismin vastaisten toimien perinpohjaista arviointia. Missä se menee? Me olemme laatineet niin lukemattomia instrumentteja, että olemme, emme enää näe metsää puilta. Haluaisin esimerkiksi tietää, missä jamassa tiettyjen toimenpiteiden toteuttaminen tällä hetkellä on, jotka olemme hyväksyneet. Esimerkiksi vaikka tietojen säilyttämisdirektiivi, joka nyt sitten, äh, jonka tuomioistuimet nyt sitten repivät palasiksi. Me olemme äh, pyrkineet saamaan erilaisia toimenpiteitä käyntiin, mutta sitten ne ovat äh, jonnekin jämähtäneet. 2001 vuoden jälkeen esimerkiksi jäsenmaiden terrorismin vastaisen toimet pitäisi analysoida. Haluaisin myöskin, että analysoitaisiin tarkkaan toimenpiteiden teho ja vaikutukset. Kansalaiset kaipaavat vastauksia sellaisiin kysymyksiin, että miten esimerkiksi Pariisissa, Tulusissa, Mumbaissa, Lontoossa, Madridissa Äh, kaikkialla muuallakin nämä juutalais, juutalaisyhteisöt äh, olivat äh, juutalaisyhteisöjä vastaan tehtyjen iskujen tekijät olivat asiantuntijoiden tiedossa. Ne olivat tiedustelupalvelujen tiedossa. Miksi eivät nämä tiedot sitten päätyneet oikeuden ihmisten kirjoituspöydille? Nyt puhutaan sitten taas uusista instrumenteista, uusista välineistä ja keinoista – nyt haluaisitte esimerkiksi estää sala, salaus, tie, salauksen kieltämistä. En minä ainakaan, en minä ainakaan halua sel, sellaisia asioita lähteä äänestämään täällä läpi niin ihan vaan kunnioituksesta on äänestäjäni kohtaan, kun emme tiedä yhtään mitä niistä koituu. Ne ovat, rikkovat vain ihmisten yksityisyyttä Kai meidän pitää ehdottomasti saada tällainen kokonaisarviointi. Kyllä komissio on sen kansalaisillemme velkaa. ilahduin kuullessani, että kun, kun puhutaan uudesta PNR-järjestelmästä, niin että se o, sitten olisi todellakin yhden, yhden, yhdenmukainen tietojen säilyttämistä koskevan säädöksen kanssa – ja kaiken kaikkiaan täydentää sitten tietosuojapakettia ja kaiken kaikkiaan sen valmistuminen varmasti, varmasti tässä vauhdittuu, mikä on merkittävä, merkittävä toimi komissiolta. Ja lopuksi haluaisin vielä muutamia ehdotuksia komissiolta koskien paitsi tietojen, ja, ä, tietojen keruuta, mutta myöskin niiden jakamista koskevista asioista. Minkälaisen oikeudellisen puitteiston tässä komissio mielessään näkee ja minkälaisia valvontatoimia tähän ajatellaan kytkeä, koska viime vuosina nimenomaan nämä seikat ovat jääneet vajavaisiksi. Kollegat, meillä on lisäaikaa, mutta me voi uutta aikarajaa ylittää. Pitää käy niin lähellä kahta minuuttia kun pystytte. Cornelia, Goe. Paljon kiitoksia. Pariisin tapahtumat ovat katastrofaaliset ja jos pohditaan minkälaista tuhoa on saatu aikaiseksi, niin pitkään täytyy pohtia asiaa ja todellakin miettiä, että mikä olisi oikea vastaus tapahtuneeseen. Mielestäni ongelmana on se, että me emme pohdi sitä, mikä olisi oikea vastaus kysymykseen ikään kuin emme oppisi yhtään mitään menneistä, menneiltä vuosilta. Eli meidän täytyy katsoa, mikä on oikea toimenpide, miten voimme vastata tilanteeseen joutumatta samalla tilanteeseen, jossa me rajoitamme vapauksia. Kaikki vastaukset liittyvät vapauteen liittyvien oikeuksien rajoittamiseen ja vaikutetaan kaikkiin kansalaisiin. Eli me emme pääse puusta pitkään, jos vanhoja virsiä veisataan. Eli meidän täytyy todellakin analysoida tapahtunutta. Ja onko komissio koskaan arvioinut olemassa olevia välineitä – joita käytetään terrorismin vastaisessa taistelussa ja pyrkiä ehkä niitä tehostamaan. Se olisi ensi askel. Eli katsotaan, mitä välineitä on olemassa, miten niitä käytetään ja miten niitä voitaisiin käyttää tehokkaammin hyväksi. Mielestäni siitä oikeastaan pitäisi aloittaa, mutta tämä alku on jäänyt kokonaan uupumaan tästä lähestymistä vasta. Sitten mitä tulee näihin ehdotuksiin. David Cameron ehdotti sitä, että viestintä ei saisi olla sellaista, mitä me emme voi lukea. Eli se olisi vastaus. Eli se tarkoittaisi sitä, että me luopuisimme salausjärjestelmästä, viestintä olisi avointa. Eli käytännössä se tarkoittaisi sitä, että olemassa olevat oikeudet hylätään. Onko se mielestänne lähestymistapanne? Sitä en voi perustella kenellekään Saksassa sitä emme missään nimessä voi hyväksyä. Mitä tulee matkustajatietorekisteriin? Miten Pariisin tapahtumat olisi voitu PNRn avulla estää? Se ei ole loogista enkä lähde kantaani muuttamaan. Miksi ei pohdita sitä, että miten voitaisiin taistella terrorismia vastaan? siellä, missä sitä syntyy. Minä olen käynyt Pohjois-Irakissa ja voin sanoa teille, että me vaadimme vaikka mitä, jotta ihmiset eivät lähde terrorismin tielle. Kyse on ei ainoastaan sotilaallisista kysymyksistä, vaan myöskin siviiliasioista, kansalaisten suojelemisesta tai terrorismille selkänsä kääntäneistä ihmisistä. Heitä täytyy tukea. Ne ovat avoinna olevia kysymyksiä. Eli miten voimme välttyä siltä, ettei terrorismia rahoiteta. Miksi Turkista ei puhuta? Turkki tukee terroristeja. Saudi-Arabia lähettää aseita terroristeille. Nämä ovat kysymyksiä, joista meidän täytyy päästä keskustelemaan. Meidän täytyy keskustella siitä, miten nuoret saataisiin käännytettyä jihadismin tieltä. Eli Kyllä tätä täytyy keskus, käsitellä muuallakin kuin pelkästään kansallisella tasolla. Entäs integraatiopolitiikka? Sehän jossain määrin mättää kansallisella tasolla. Kyse on ihmistä, jotka tulevat maihimme, ja jos emme tätä asiaa käsittele terrorismin vastaisessa taistelussa, niin silloin tällä tiellä taistelussa terrorismia vastaan emme pääse askeltakaan eteenpäin. Kiitoksia. Greens. Sitten Judith Sargentini vihreät. Kiitos puheenjohtaja. Lisäisiin Sofiin esimerkki riskiluetteloon liittyen näihin terrorismiskeen tekijät, jotka ovat tunnettu Mohammed Bey Amsterdamissa, joka murhasi Tiaven Hohin, on esimerkki, jonka otan, koska olen Amsterdamista. Olin kaupunginvaltuuston jäsen tuolla. Ja koen, että tässä on ollut suuri murmelipäivä viime viikot. Kuulen tarinaa, että ehdotuksia, jotka kuulin kymmenen vuotta sittenkin alleviivaan, että mitä radikalismista luopumiseen tulee, se on ajatus, jonka voimakkaasti jaan. Täytyy ajatella, mitä tapahtui 2004, kun meillä oli isoja radikalismista luopumisohjelmia. Ne sitten katosivat jonnekin, niistä luovuttiin. Eli mitähän tämä sanoo toimista, jolla meidän turvallisuutta halutaan lisätä. Ja sai, pikkulinnut kertoa tällaista dokumentista, saimme sen jotka, josta keskusteltiin tammikuussa 17.1. Tämä, tästä keskusteltiin neuvoston turvallisuuskomiteassa. Siinä sanotaan, että jäsenvaltiot eivät itse asiassa vaihda tietoa keskenään. 80 prosenttia datasta Europolin tällaista matkustajista, joita pitäisi pelätä focal point matkustajista. Niitä annetaan neljälle jäsenvaltiolle niitä tulee neljästä jäsenvaltiosta. Muut eivät anna tällaista tietoa. Arvostaisin, jos komissio olisi kertonut meille tästä, koska tässä on kovasti parantamisen varaa. Haluaisin tietää komissiolta. Jos ajatellaan, otetaan neuvoston turvallisuuskomitean paperi vakavasti, pyytääkö neuvosto teitä miettimään keinoja, sellaisen datan hankkimiseksi, jossa datan suojaus on purettu alhaisemmalla tasolla Snowdenin seurauksena. Snowden varoitti meitä, että meidän pitäisi varoittaa nenä, itse varoa nenäkkäitä uteleita ihmisiä vastaan. Timmermans puhui viime viikolla, kaikilla olemme lukeneet PNR-datasta. Tästä pitäisi kerätä mutta mukaan lukien tiedon selittää, mitä tuo on? Olemme kuulleet pari viikkoa sitten. Mitä, mikä on tämä ehdotus? Selitäpä nyt, mitä PNR-datan kerääminen on tiedon säilyttämisääntöjen mukaisesti. En, en, en tajua, mistä puhutaan. Schengen. täytyisi uudelleen arvioida, miten työskentelemme Schengenin puitteissa. Kyseessä ovat kotoperäiset taistelijat, joilla on eurooppalaiset passit. Eivät he välttämättä edes matkusta muihin jäsenvaltioihin, ja he silti haittavat haittaa. Missä rajojen ylittäminen, ulkorajojen, sisärajojen ylittäminen, missä se oikein auttaa meitä? And Laura Ferrara for the... Laura Ferrara, FD. Grazie presidente, buongiorno signor Reute. Eh, kiitoksia, huomenna kaikille. Niin, sen, aina kun sen tapaista sattuu, mitä nyt Pariisissa tapahtui, me, me, me mm, lähdemme ajamaan äh, nollatoleranssipolitiikkoja, äh, jossa sitten tulee poljetuksi myöskin perusoikeuksia ja vapauksia helposti samaan syssyyn. Se on aika paradoksaalista. Olisi äh, paradoksaalista, jos me yhtäkkiä joutuisimme toteamaan, että liikkumis, liikkumisen ja ilmaisun vapautemme Äh, alkaa rajoittua ja, ja, ja meidän oikeutemme uskoa niihin asioihin, kun uskomme, äh, vaarantuu. Meidän pitää kyetä löytämään tasapaino äh, näiden kahden, kahden oikean valinnan välillä, eli perusvapaudet ja oikeus turvaan ja suojeluun. Tätä pitää punnita myöskin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Uskon kylläkin, että näin lyhyellä aikavälillä tarvitaan poliisivoimien parempaa, läheisempää yhteistyötä, mutta, jos ajatellaan tätä tietosuojaa, meillä tuolla Italiassa oli, oli rajaongelma, Ranskan vastaisella rajalla, ja siellä ei itse asiassa ollut hajuakaan, mistä oli kysymys ennen kuin koko operaatio olikin ohi. Eli kaikenlainen yhteistyö ja tiedonvaihto on aivan olennaisen tärkeää. Jos pidemmällä aikavälillä asiaa pohdimme, mietimme, on syytä parantaa koko tiedonvaihto kulttuuriamme, perinteitämme. Meidän välineet on, meidän pitää vain valistuneesti oppia niitä käyttämään. Perusvapaudet ovat yksi perusvahvuuksistamme Internethän on hieno väline tietoa vaihtaa, mielipiteitä vapaasti vaihtaa. Se on paremman turvallisuuden hyve ja hieno puoli, mutta samassa yhteydessä ei sitten todellakaan pidä vaarantaa kansalaistemme tiedon kulkumahdollisuuksia ja kuljetusmahdollisuuksia näiden, mitä tulee sitten näihin äh, äh, pimeisiin, äh, mustaan pörssiin, mitä tulee tietoon, tiedonvaihtoon, tällaisten salattujen verkkojen, rinnakkaisverkkojen kautta. Nämä edellyttävät parempaa valvontaa, että sitä kautta sitten saamme tietoa terrorismin vastaisessa työssämme kaipaisin tietoa niistä analyyseistä, joita teillä olisi meille tarjota. Onko mitään tietoa, aavistusta siitä, jolloin, milloin tämä analyysi näissä näiltä osin olisi valmis ja minkälaisia toimintasuunnitelmia komissiolla on. Speaking to Matthias. Ja puhuin mä tässä Ryttän kanssa. Meillä on aika pitkä lista. Kaikki jäsenet ovat sillä. Nyt kaikki. Jos joku ei ole vielä merkki antanut, niin nyt kaikki ovat. Me voimme lähestyä asiaa kahdella tavalla. Jos pysytte yhdessä kahdessa minuutissa, selviämme. Muu olisi epäreilua muille puhujille. Tietysti meidän on ystävällisesti jättänyt esityslistalta kohtansa pois, jos pitäydytte parissa minuutissa. Ja Kirkhopinkin puheaikaa legati. On ihan mukavaa, että nyökkäätte. Oletteko samaa mieltä? Pärjättekö? Kyllä te onnistutte. Yksi, kaksi, viiva kaksi minuuttia. Onnistuuko se? Äh, saksalaisia nyt lasketaan, he eivät paljon liikahda, mutta muut. No ei, se oli vitsi. Yksi vai kaksi minuuttia. Ja suunnatkaa puheenvuoronne komissiolle. Me haluamme tietää, mitä he ehdottavat. <clears throat> Rashida Dattiin. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy heti sanoa, että minua yllätti ja minua kiinnosti, kiinnosti puheenvuoron sävy, joka lähtee varsin traagisista tapahtumista, mutta on myös Brysselin tapahtumien kanssa samalla linjalla pommattakaa atentaateista, jotka estettiin kaikilla Euroopassa. Kollega puhui äsken tästä tapahtumista ja pidätyksistä valvottuja henkilöitä on pidetty tai epäilyksen pidätetty. Minua kiinnostaa puheenvuoronne uutisten pohjalta on kiireellistä toimia, mutta minua yllättää myös se, että myönnätte, että traagiset tapahtumat tunnelman attentaatia ovat vuositamme tapahtumia, mutta pitäydytte ongelmien luottamiseen internet, Schengen, jihadit, tiedostutiedot, kollegani on selkeästi luota, mitä reaalisia uhkia on. sanottu, että mietitte keskustelut ja olette keskustelua ja sitten sitä tuossa kysymyksiä, mutta missä toimet ovat? Missä on toimien kiireellisyys? Missä on aikataulu? Me tiedämme valitettavasti näiden attentaattien tarkisten tapahtumien todellisuuden. Päivän kysymys ei ole enää tietää, tekevätkö terroristit attentaatteja. Päivän kysymys on, milloin he tekevät niitä. Yhdyn edellisten kollegojen kysymykseen. Toisaalta teillä on vastuunne, komissiolla on aitoa vastuuta. Teidän täytyy toimia ja vastata. Mikä on aikataulu? Mitä konkreettisia tehokkaita toimia ajatte harjoittaa ja jatkan Safin Tveldin kysymyksestä. Missä ovat arviot niistä välineistä, joita olette pitkään liian pitkään käyttäneet Euroopan kansalaiset ovat erittäin yllättyneitä, jos eivät saa kuulla näiden arvioiden tulo- tuloksia. Josef. Josef. Äh, ich möchte mich bedanken bei Ihnen bei Ihrer klaren Analyse. Paljon kiitoksia tästä selkeästä analyysistä ja lähestytä asiaa rauhallisesti niin kuin pitääkin. Me tarvitsemme, niin kuin sanoitte, maltillista toimintaa eikä hätiköityä toimintaa. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä nyt vain hyödynnetään tämänhetkistä tilannetta, eli vaaditaan sellaista, mikä ei ole aikaisemmin mennyt läpi. On olemassa valtioita, joilla ei ole panssaroituja helikoptereita, niitä vaaditaan ja PNR ei ole saatu runnottua läpi, mutta nyt siihen pyritään. Sitten on olemassa kollegoja, jotka eivät pidä hyvänä näitä parlamentin tekemiä päätöksiä tietosuojan liittyen. Me emme tarvitse tällaista opportunismia, vaan kuten sanoitte, selkeää analyysiä. Meidän tulee lähestyä asioita siten, että vastauksia voidaan löytää näihin kysymyksiin. Sitten sellaiset asiat, jotka eivät tulleet esille. Te kylläkin totesitte, että miten voisimme tehdä olemassa olevaa työtä vielä paremmin. Se olisi tärkeä viesti. Eli kaikista uhkakuvista huolimatta me olemme kyenneet myöskin täällä Belgiassa selviytymään asioista, mutta me tarvitsemme toimintaa tietenkään en halua tai ehdikään käymään kaikkia ajatukseni läpi, mutta viitaten sanomaan, minä, tulen, minä toimin Europolin liittyen varjoesittelijänä, puhuitte näistä Europolin liittyvistä muista asioista. Voisitteko tarkentaa tätä? Ja sitten puhuitte näistä uus, uudemmasta lainsäädännöstä sillä mehän tiedämme, että Belgian Midi rautatieaseman tienoilta terroristit ovat näitä aseitaan ostaneet, joten meidän pitäisi pohtia sitä, että miten rajat ylittävät terroristien toimet voitaisiin jollakin tavalla estää. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti. Kiitos herra pääjohtaja. Ensimmäinen kommentti. sanoi, että pitää reagoida harkiten. Olen samaa mieltä. Meillä on demokratia. Meidän täytyy säilyttää demokratia. Mutta demokratian täytyy olla tehokas ja olen iloinen, että haluatte olla tehokas ja noudattaa sotilaisuusperiaatteita, jos olette. Ja sitten sanoin, että 2011 jälkeen olemme luoneet tehokas strategiaa radikalisoitumista vastaan. Kuulin, että sanoit näin, mä olen ällistynyt tästä. Voitteko antaa tämän strategian tehokkuudesta indikaattoreita? Meillä on kansalaisia, jotka ovat valmiita taistelemaan Syyriassa ja Irakiassa ja ei vaikuta, että tämä nykystrategia nyt on ihan parhaimpia. Ja osa näistä strategiasta PNR tuomioistuimen valossa – tulette uudelleen jatkamatta projektia. Ja sitten pari kysymystä kommenteista. Puhuitte kevyistä käsiaseista ja lainsäädännöstä. Meillä on lainsäädäntöä omassa maassa kaikki. Kansalaisia on pyydetty tunnistamaan asioita, mutta, äh, mutta terroristit eivät osta aseita kunnasta kannalta. Jos on rehellinen asekauppias, mitä tuo lainsäädäntö auttaa? Tämä on ällistyttävää ja puhuitte Schengenistä ja rajavalvonnasta. Onko asioita pitäisi parantaa? Onko teistä parempi normaalia, että nykytilanteessa 72 jäsenvaltiot suverenisti päättävät siitä, mitä tietoja laitoitte CSään? Ja sitten eikö terroristeja, tuonnettavia terroristeja pitäisi laittaa CS, CSään? Ajatteko perehtyä pakolaisia, jotka lähtevät ja joista niitä, jotka palaavat Eurooppaan. Kontrolli on minimaalista. Kontrolli saapuessa lähtiessä on minimaalista. Herää kysymys, mitä tässä tapauksessa tehdään. Sama laikaisissa. On alaikaisia, jotka ovat lähteneet Belgiasta ja ovat lähteneet sinne vaikka periaatteessa. Heillä olisi pitänyt olla vanhempien lupa. Ajatteko tehdä vanhempien luvan pakolliseksi? ja tarkistukset systemaattisemmaksi. Puhutte sosiaalisesta verkosta työskentelee sosiaalisten verkostojen kanssa. Kysymys on, minkälaisia toimia valmitaan sosiaaliverkoilla, että tietynlaiset asiat eivät leviä siellä. Kaikki tämä demokraattisesti ja tehokkaasti. Thank you, Gerard. And... Kiitos, Gerard. Rosenberg. Mrs. Rosenberg. She left, okay. Lähti. Halla-aho. Please. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Rutte. Events like the ones... Kiitos puheenjohtaja. Palli Pariisin kaltaista tapahtumata jäävuoren huippuja media ja viranomaiset ovat viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana paljastaneet, että suosimmat moskeijat ja muut uskonnolliset laitokset jäsenmaissa ovat itse asiassa fanaatikkojen työssioja. Sieltä leviää juutalaisvastaista ja islamin vastaista, tai länsimaisen, länsimaalaisvastaista materiaalia Tietenkin tällaiset väkivallan teot ovat lo- looginen äh, vastareaktio äh, islamin maissa, islamin uskoissa maissa. Äh, siellä väkivalta on aika yleistä, vaikka sitä haluttomasti myönnetäänkin. Onko te, Eh, teidän mielestänne tarpeeksi huomiota eh, kiinnitetty tähän eh, piilevään ruohonjuuritason soluttautumistoimintaan. Mainitsitte myöskin asevalvonnan, puhuttako laillisista aseista, vaiko, siis onko on kysymys uusista rajoituksista laillisesti myytäville, myytäviin asioihin? Pari, parisilaiset terroristit käyttivät automaattisia automaattiaseita, joita ei laillisesti mistään kaupasta ole mahdollista ostaa. Cecil, lähtikö hänkin? Kyllä. Tänne ja Fajon myös. Merci, monsieur le président. Kiitos. Että paljon paikalla ja se saattaa, että me haluamme soilla Euroopan kansalaisia terrorismia vastaan, joka iskee painosassamme kaikki mahdollisten polkkojen joukassa eurooppalainen PNR, ää, joka auttaa jihadistiehdokkaiden seuraamista Euroopan numerojärjestelmä, Sen sijaan, että 20 kansallista järjestelmää, lisäisi turvallisemman tiedonvaihtoa ja lisäisi perusoikeuksien takkeet kaikille yksilöille, mutta kiinnittäkää kuitenkin että Ja teidän ehdotuksena rahoittaminen on kuitenkin huomioon siihen, että et hyväksy sitä hätäisesti. Täytyy jättää aikaa keskustelulla. Ja kun herra Avram Pullas totesi komission alkuperäistä ehdotusta täytyy parantaa, jotta perusoikeudet, erityisesti henkilötietojen suoja yksityis elämän suoja toteutuvat paremmin. Ja tämä liittyy läheisesti tietosuojapakettiin, kuten sanoitte, olen iloinen tästä. Mutta kahta, näitä kahta kokonaisuutta täytyy edistää rinnakkain, joka lisää oikeusvarmuutta kaikissa Euroopassa laisissa oikeusvälineissä, jotka liittyvät henkilödatan keräämiseen terrorismin vastaisessa taistelussa. Franz Timmermans sanoi, että komissio voisi ehdottaa uuden PNR-ehdotuksen, jos parlamentti ja neuvosto eivät ole samaa mieltä. Voitteko vahvistaa tämän mahdollisuuden, ja jos niin, millä aikataululla? Ja oletteko tästä mieltä, että liitätte tehdään Averpun puolueksen ehdotukseen eurooppalaisesta tietosuojavirastosta? Kiitos. Thank you. Um, next is... Kiitos, Tomas Sirovski. <clears throat> Děkuji. Eh, já bych eh, na začátek eh, zakázal čtyři taková slovní spojení. Paljon kiitoksia. Me teemme parempaa yhteistyötä, parannamme tietojen vaihtoa, tiedustelupalvelut tekevät tiivimpää yhteistyötä ja valvontaa tehostetaan. Jos tätä ei voida tehdä, niin sehän tarkoittaa sitä, että mitään uutta ei ole tarjolla. Olen käynyt tämän asiakirjan läpi, olen tutustunut strategiaan ja jos katsotaan mitä uutta sieltä löytyy, niin nämä asiat voitaisiin mainita kaikkien iskujen jälkeen. Ei tässä ole mitään uutta. Tämä on kuin yliopisto-opiskelijan laatima esse. Ei mitään uutta, jota voitaisiin hyödyntää. Minä odotin, että keskustelisimme selkeästä tulevaisuuden strategiasta, joka perustuisi jonkinlaisiin psykologisiin konsepteihin. Me tiedämme oikein hyvin, että terroristihyökkäykset ovat yksittäisten ryhmien toteuttamia ja näitä ryhmiä on vaikea valvoa. Me emme kykene valvomaan kaikkia verkostoja. Joka päivä luodaan satoja uusia internetsovelluksia ja välineitä, niitä on vaikea valvoa, joten nyt kysyisinkin, että mitä aiotte tehdä ja missä aika taulussa ja milloin saamme tällaisia mahdollisia uusia strategioita. Eli haluaisin kuulla aikataulutuksesta enemmän ja kuka vastaa mistäkin ja kenellä on minkäkinlaisia tehtäviä, jotta me todellakin voimme tehdä tehokapaa yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Grazie, grazie Presidente. Io eh, volevo... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhy- lyhyesti vain. Täällä on jo otettu esille koko joukko tärkeitä asioita. Eh, terrorismi on sekä eh, kansallinen eh, huolenaihe ja EU e voi vain sitten parantaa ja tehostaa näitä kansallisen tason toimia aivan, mutta onhan se kuitenkin monikansallinen ilmiö, jos mikään muutkin puhujat ovat tämän jo maininneet, yhdessä maassa ostetut aseet otetaan käyttöön toisessa maassa. Euroopan on pyrittävä tämä poistamaan päiväjärjestyksestä, eikä pelkästään reagoida. Se olisi virhe. Sen yhtäkkiä päädytään sitten tietosuojarikkomuksien rikkomuksien saattelemina tuomioistuimen. Ennaltaehkäisy on se ratkaisu. Mehän eh, tiedämme, että e, e, epäiltyjen viestittely tapahtuu internetin välityksellä. Tämän viestiketjun katkaisemisen tulisi olla tärkein tavoitteemme. E, Eh, me eh, tiedämme eh, esimerkiksi ala, alaikäisten roolia. Jo yksinään matkustelevat alaikäiset helposti päätyvät ja ajautuvat terroriverkostojen pauloihin. Meidän pitäisi tässä painottaa tätä toimintaamme, suunnata tärkeimpiin. Nämä ovat mielestäni pari sellaista. Alma lähti ulos. Coelho. Carlos. Kiitos. Kiitos Rutte puheesta. Oikeus- ja sisäasioiden aloilla on harvinaista kuulla, että jäsenvaltiot haluaisivat lisää eurooppalaisia voimavaroja. Meistä tuntuu, että on haluta eurooppalaisia vastauksia kommentoida kansallisia virheitä kun puhutaan kansainvälisten terroristiverkostojen uhasta, niin me tarvitsemme eurooppalaisia vastauksia. Mutta me tarvitsemme eurooppalaista liikkuvuutta. Parempaa oikeassa poliisiyhteistyötä, parempaa tiedustelutiedon jakamista ja parempaa tietoa asekaupasta ja valvonnasta. Näillä alueilla me tarvitsemme lisää, lisää Eurooppaa. Schengenin suhteen sain sen tunteen, toivottavasti no, olin väärässä. Että joka Avramo Pullos ja Timmermans olivat oikealla puolella. Eli Schengen sääntöjä tarvitsee muuttaa. Meidän täytyy soveltaa niitä hyvin. Ja meidän täytyy arvioida josko kaikilla ulkorajoilla tehdään hommat kunnolla. Me tiedämme, että kaikki ulkorajat eivät ole yhtä tehokkaita. Täytyy tunnistaa ongelmat. Ja meillä on parlamentin hyväksymä väliä, linja, joka neuvosto ja komissio hyväksyvätkin. Ja se on tämä uusi Schengenin arviointimekanismi. Meidän täytyy saada tuo työkalu toimimaan, arvioidaksemme ongelmien sijaintia, löytää ne, korjata ne paikan päällä in loco. Eikä muuttamalla Schengen-lainsäädäntöä, siitä ei synny mitään arvoa. Kiitos. Um, Carlos, next is... Um... Kiitos, Carlos. Gomes. Gomez, Anna. My question is talking about European Niin kuin puhutaan eurooppalaisista vastauksista, joita kaivataan. Oikeastaan Euroopan unioni on toistanut sen, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet koskien tiedustelutietojen jakamista Eli yksiköt eivät tee yhteistyötä, eivät vaihda tietoa. Kävi hiljattain ilmi, että ulkosuhdehallinnolla on kylläkin jotain kytköksiä asiassa, mutta me tiedämme myöskin, että DG Home, Sanko Eko ja muissa pääosastoissa tehdään itsenäistä työtä. Eiköhän olisi parimpi yhdistää voimat ja yrittää saada jäsenvaltioiden toimiin ryhtiä, eli vaihtamaan tiedustelutietoja keskenään, mitä ei tällä hetkellä tapahdu, koska me tiedämme, että terrorismin vastaisen taistelun rintamalla tätä ei ole tapahtunut. Ja sitten meidän täytyy ottaa yhteyttä paikan päällä toimiviin henkilöihin, jotta he kykenevät omalta osaltaan vaikuttamaan terrorismin vastaiseen taisteluun paikan päällä. Mitä te teette suhteessa jäsenvaltioihin, jotta he toimivat vaatimusten mukaisesti? Kollega te Körkholf, te olette esittäneet useampaan otteeseen omat vaatimuksenne, mutta jäsenvaltiot vaan eivät tee tarpeeksi terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja sitten pitäisi es, investoida radikalisoitumisen estämisohjelmiin. Eli me tiedämme, että tämä silkka säästöpolitiikka on vain lisännyt marginalisoitumisen ilmiötä ja niitä on helppo sitten rekrytoida terroristien riveihin. Kiitoksia. Monika Halmaa. Herr Vorsitzender, Puheenjohtajakollegat, minä olen en päntänyt neuvoston työasiakirjaa ja, ja komissionkin selvitykset ovat nostaneet kulmakarvia kuten äh, tämä äh, keskustelu tässä valiokunnassakin esimerkiksi äh, ne aiemmat PNR-tietot kyseenalaisiksi. Me, mehän tiedämme, että eurooppalainen yhden, yhdenmukainen PNR-järjestelmä, jossa on samat yhteiset standardit, eikä, eikä sitten käytetä 28 kahdeksan erilaista systeemiä 20 kahdeksan erilaisen säännöstön nojallamme. Se ei tietosuojaa parane, sitä me olemme peräänkuuluttaneet jatkuvasti. Me olemme tienneet, että, että on, on aivan, aivan äh, välttä, välttämätöntä äh, esimerkiksi esimerkiksi äh, vaikkapa Frankfurtin tarkastukset ovat paljon väljemmät kuin Belgiassa, kun on, mikä on tässä käynyt Eh, ilmi. Meidän pitää eh, itse asiassa panostaa tähän asiakysymyksiin, eikä taas ajatella asiaa liian eh, tiukasti poliittisesti. Meidän pitää poliittisesti tietysti tehdä yhtä työtä eikä pyrkiä rajoittamaan toinen toistemme toimintamahdollisuuksia. Me tiedämme, että matkustaja, lentomatkustajatiedot ovat aivan välttämättömiä ja meidän pitää tässä asiallisesti edetä sitten. Haluaisin tässä toistaa vielä ja tehdä selväksi että esimerkiksi, että onko, e, jos e, e, Itävallassa esimerkiksi tietos, tiettyjä tiedottavat kymmenen vuoden ajan säilytettävissä lain mukaan. Samoin sitten tämä koske, koskee sitten myöskin näitä matkusta, latkuste, latkuste, matkustajatietoja esimerkiksi. Ja hen, potilastiedotkin Äh, voidaan säveltettävissä Saksassa samoin. Eli meidän täytyy pureutua siihen asioihin, jossa, jotka todella vaikeuttavat ihmisten elämää ja sitten ottaa ne järkevästi esiä asialistalle ja, ja käsitellä ja keskustella fiksusti toinen toistemme kanssa eikä koko ajan toisen näykkimällä. Ja, ja esimerkiksi tämä radika- radikalisointi radikalisoituminen hiipuu vain siinä tapauksessa, että tätä, tätä taktiikkaa ja strategiaa muutetaan. EPP ei, ei, ei ole yksi, yksi tuumaiset, että vain PNR vai vain sitä, että tätä tietojen kaivelua, vaan pyrkii, pyritään hyvinkin laaja-alaisesti tähän suhtautumaan muussa äh, tapauksessa, että emme em, em äh, ryhdy riittäviin äh, toimiin ihmisten, ihmisten turvallisuus he vaarantuu, koska se on perus, perusoikeus. Mitä sitten tulee tietojen vaihtamiseen jäsenmaiden kesken, siinäkin täytyy sitten varmistaa sitten jäsenmailta, etteivät sitten itse syyllisty sitten väärinkäytöksiin näitä tietoja toisten kanssa vaihtaessaan. Täytyy äh, pyrkiä sitten äh, turvalliseen ja varmaan yhteistyöhön myöskin jäsenmaiden kesken äh, parlamentin valvonnassa. Ali, Miriam. Miriam. Thanks, Chair. I will try to be as telegraphic. Kiitos. Puhun mahdollisimman nopeasti pikakiväärityyliin. Kun me keskustelemme asiasta, on selvää, että tarvitsemme kohdistettuun strategian, joka taistelee terrorismia vastaan Euroopassa, mutta valitettavasti suurimman osan aikaa me paikkailemme tai yritämme paikkailla asioita, kun jotain tapahtuu. Joten odotetaan strategia, joka tasapainottaa turvallisuustarpeet ja perustavat ihmisen perusoikeustarpeet. Meillä on kolme lyhyttä kysymystä monen kerran olemme kuulleet, että täytyisi lähestyä seurata ulkomailla että terroristeja, jotka ovat liittyneet militaatteihin islamistiryhmiin. Haluan tietää, miten me teemme näin. Teemmekö näin? Mitä ajattelette siitä? Miten te ajattelette, että me tehokkaasti seuraamme tätä? Minun ja monien mielestä jäsenvaltiot voivat parantaa rajat ylittävää yhteistyötä ja jakaa tiedustelutietoa sohista Haluan kuulla näkemyksenne tästä. Miten jäsenvaltiot voisivat aidosti olla tehokkaammin yhteistyössä? Ja pari päivää sitten tämä oli kotimaassa lehdessä Libyan parlamentin puhemies arvioi, että Eurooppa aliarvioi militanttiuhan nämä Eurooppaan infiltroituvat terroristit. Mitä te olette tehdä tämän suhteen? Koska loppujen lopuksi kansalaiset eivät Maltalla, kotimaassani, monissa jäsenvaltiossa aidosti tarvitsevat vastauksia. Eikä vain paikkailua tapahtuman jälkeen. Very much. Next is, um... Kiitos. Jolie. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Hyökkäykset 7.8.9. tammikuuta ja 11. tammikuuta parlamenttia vaadittiin hyväksymään PNR-järjestelmä. Minun on vähän vaikea ymmärtää näiden kahden asian yhteys, mutta kun kiirehtimistä painetaan PNR, ja pyritään välttelemään sitä, mitä tapahtui tätä ennen Raskassa. Kansallisten syyttäjien, kansallistason syyttäjäkokous oli Pariisissa äskettäin, ja syyttäjät sanoivat, että me emme enää kykene täyttämään turvallisuustehtäviä. Ja ottavat aikaa puhuttelevia ehdokkaita. Heillä on esimerkiksi älypuhelimia. Kysymys on muutaman sadan euron investoinnista. He painottavat, että virkamiehiä ei ole riittävästi se on säästöpolitiikan seurasta. Tiedättekö, että Ranskassa terrorismin vastainen taistelu on Pariisin syyttäjän virastoalainen herra Mollisin, jolla on paljon muutakin tehtävää kuin seuraa terroristien valvominen koska hän on koko oikeuden tästä alusta. Hän on 16 ää, muuta tuomaria, 11 tutkintatuomaria ja 10 muuta oikeudessa istuvaa tuomioa käytössä. Ja poliisi saa 1107 nimistä tällä alueella. Meillä on luvattu, että heidän varoja listaa, että tämä PNR-vaatimus on poliittinen ää, keino kätkeä varhaisempien toimien riittämättömyys. Kuatsiveljekset. He matkustavat Greniin, Evriin ja Pariin, Pariisin väliä. Ja matkustajanumerot eivät tuota muuta mitenkään. Ja verkkovalvonta. Ja halu kieltää myöskin tietojen suojaus. Viittaisin pari päivää sitten Le Mondeissa, onko artikkeli, että NSA on halunnut, olisi tällainen algoritmipohjainen ää, ää, joka, jossa oli takaportti, että sojas voidaan purkaa reaaliaikaisesti. Snowden kertoo, että, että meillä on maailma, jossa kaikkia kuunnellaan, myös valtion päämiehiä. Ja me vihreät vastustamme täysin että luovuttaisimme tälle vaatimukselle, jolla ei ole mitään tekemistä tapahtumien kanssa. Nykyjärjestelmiä käyttää liian vähän. Meidän täytyy vahvistaa keinoja, että pystymme valvomaan niitä, jotka tiedetään vaaralliseksi, että loisimme yleisen valvontajärjestelmän. Thank you. Next. Kiitos. Voss. Vielen Dank. also Paljon kiitoksia. Mielestäni on ihan paikallaan, että se, mitä voidaan tehdä, niin siitä kerrottaisiin ja pohdittaisiin, mikä on tehokkain tai mitä voidaan tehdä ylipäätään ja muuta sellaista. Ja se edellyttää myöskin turvallisuuskonseptia, mutta kyllä Euroopassa pitäisi pikkuhiljaa pohtia myöskin sitä, että mikä on kansallisen turvallisuuden määritelmä tai mitä terrorismi tarkoittaa suhteessa järjestäytyneeseen rikollisuuteen, sillä terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus ovat liikitettynä toisiinsa. Ja meidän tulisi pohtia myöskin sitä, että mitä tietoja me oikeastaan kaipaamme jos me haluamme tahjokkaasti taistella terrorismia vastaan, mitkä ovat ne tärkeimmät välineet? Ja kansanpuolueessa me olemme sitä mieltä, että kaipaamme niitä tietoja, jotka antavat lisäarvoa, eli varastoon tallennettuja tietoja, lentomatkustajatietoja, koska ne antavat tietoa liikkeistä. Tietenkin aina pitää huomioida voimassa oleva unionin lainsäädäntö. Yhtä lailla tärkeää on katsoa myöskin rahoituskysymyksiä, kun puhumme näistä asymmetrisistä uhkakuvista. Eli varainsiirtoa pitää valvoa paremmin. Ja ehkäpä internetin tason valvontaa tulisi tehostaa, ei ainoastaan internetissä. Meidän tulee vahvistaa tätä valvontaa, mutta se edellyttää henkilöstöresursseja ja varojakin, se on sanomattakin selvää. Ehkä tarvitsemme myöskin pikamenettelyä, jotta radikaalien toimien internet-sivuja voidaan poistaa nopeasti. Me olemme puhuneet näistä passin poistamisista, evätään maasta poistuminen tai maahan tulo-oikeus. Voitaisiin ehkä pohtia sitä, mitä Itävallassakin pohdittu, eli kolmansien maiden imamien varmistama rahoitus. Voidaanko se hyväksyä vai pitäisikö tehdä, että paikan päällä vain imami pitää, äh, hänen toimensa pitää rahoittaa. Ja sitten pitää pohtia sitä, että miten Turkki saataisiin paremmin mukaan kansainväliseen yhteistyöhön, sillä sillä rintamalla kyllä aika lailla monet asiat ovat hankalia. Meillä on olemassa nämä teknisluonteiset suuret hankkeet ja Europolkin. Ehkäpä Europolia pitäisi hyödyntää paremmin poliisitietojen välittämisessä ja ehkäpä Schengenin SIS-järjestelmää tulisi käyttää paremmin ulkomaisten taistelijoiden tunnus, tunnistamiseksi. Ja sitten mitä tulee tiedustelupalveluiden rajat ylittävään yhteistyöhön. Niin kuin täällä on sanottu, sitä pitäisi vahvistaa, mutta myöskin Prymin sopimusta pitäisi käyttää tehostetummin. Eli tässä on muutama ajatus, mutta minä uskon, että jos tällaista strategiaa täydennetään jatkuvasti, niin silloin meille tarjoutuu paremmat mahdollisuudet saada myöskin parannuksia aikaiseksi. Ja pyydän ai- anteeksi, että puhuin näin pitkään. Malin Björk. Much. Um, first of all... Kiitos kovasti. Alkuun äh, täytyy todeta, että äh, äh, Pariisin hyökkäykset ja täällä kuulemanikin seikat joskus saavat hiukan minut mietteisiini, eh, mikä tämä eh, Eurooppa on, mikä tämä länsimäinen eh, maailma on, mitä me tässä puolustamme. Onko, onko meillä jonkinlainen kollektiivinen muistimenetys tässä riesanamme, jos ajatellaan näitä vaikka siirtomaa-aikoja. Emme, meillä on kaiken näköistä juutalaisvainoa, afrikkalaisten vainoa, muuta. Me, suuria tehtäviä tässä edessämme ja kuitenkin meidän yhteiskuntamme on jo kaksina paistunut. Terroristit ovat meitä eurooppalaisia. Se on täällä ihan keskuudessamme. Ihmiset tuntuvat unohtamaan esimerkiksi vaikka ääriterroristi Breivikin Norjasta. Tämän tapaiset ylilyönnit haluan korostaa minäkin sitä, mitä täällä äh, vasemmistokollegat ovat todenneet, että 15 vuotta terrorismia, terrorismin vastaista taistelua on epäonnistunut täysin, vetänyt täydellisen vesiperän. Meidän pitää tässä yhteydessäkin äh, kysyä itseltämme, mikä on mennyt väärin, mikä on mennyt pieleen, miksi olemme epäonnistuneet näin totaalisesti, tarvitaanko äh, lisää seurantaa, valvontaa, uusia pommeja. Meidän miettiä todellakin, mitä äh, äh, paremmin tehdä. Ei, ei se ratkaise, rat, ne eivät ää, äh, ratkea näillä PNR-säädöksillä, Schengen-säännösten kiristämisellä, ei me mm. tällaisilla amerikkalaistyyppisellä Patriot-lainsäädännöllä hiukan lievästi vain viittasitte esityksessänne siihen, että, että, että tarvitaan ulkopolitiikan muuttamista 15 vuoden sota ei ole riittänyt, eli nyt pitää kokeilla muita keinoja. Haluan äh, tiedä, äh, millä tavalla äh, ennaltaehkäistään yhteiskunnallinen kohesio, rakenteiden vahvistaminen on, on, on hyväksi, mutta ette kertonut, millä tavalla sitä toteutetaan, millä tavalla saadaan tämä polarisoituminen yhteiskunnassa loppumaan ja terrorismi aisoihin.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 tästä keskustelusta ja tämä on kiva, että kaikki ovat näin innostuneita tästä kolmas, kolmas päivä joulukuuta äänestyksessä oli koko, koko joukko uudistuksia ja muutosehdotuksia koskien tätä EU-turvallisuuspolitiikkaa. Silloin kaikki äänestävät minut kumoon reippaasti. Nyt voitaisiin katsoa uudestaan, mitä mieltä ollaan. Pitää miettiä, minkälaisia aukkoja tässä on, minkälaisia välineitä meillä on käytössä meidän. myöskin rajavalvonta on osoittautunut varsin puutteelliseksi ja hataraksi. Terrorismin vastainen taistelu tietysti on äh, jäsenmaiden sisäinen asia, mutta äh, nyt se on noussut jo aivan uusiin eurooppalaisiin ulottuvuuksiin. Kun tämä viimeksi päätöslause, 7, 7.8 äh, todettiin, että tässä näistä ennaltaehkäisevistä rangaistustoimista si, siinä täytyy todellakin tehdä, olla vakavissaan ja tehdä asialle jotain. Nythän on huo, huo, huomattu, että, että miten nämä ääriajattelu on jäsenmaissamme on yleistynyt Ruotsista. Se on todellinen uhka. Me olen, kuullut ja lukenut lehdistä ruotsalaisista, jotka ovat Isiksen nimissä saaneet surmansa esimerkiksi Syyriassa. Että, että minkä, ja sieltä tulee nyt ihmisiä tulee takaisin sitten myöskin Ruoksiin ja muuallakin. Ja ke, minkälaisia ne ovat, äh, ne ihmiset, jotka sieltä tulevat? Aika monet varmaan hairattuvat tälle äh, tielle jatkossakin. Äh, kannattaisi nyt puhua, lopettaa tämän lepertely tällaisesta kotouttamisesta ja sen sellaisista asioista, jotka eivät pelkästään riitä Täytyy tässä on puhe murhaajista, raiskaajista, orjakauppiaista, tämmöisistä kauheista tyypeistä. Ei, eivät he, ei heitä saada kuriin ilman ennaltaehkäiseviä rangaisutoimia. Meidän, tietysti meillä on oikeus tuntaa olemme turvalliseksi kotimaassa, niin haluan vielä toistaa kysymyksen siitä, että millä tavalla näitä keinoja aletaan jäsenmaissa käyttää. Silvi kyllä. Kiitos. Anteeksi. En ollut täällä alkupuheenvuoron aikana, mutta ymmärtääkseni te monet parlamentin jäsenet sanoitte, että asian soten pitää olla rauhallinen, mutta ei se merkitse, että pitäydytään status quoissa minä vuodesta kysyn samaa, minkälaisia tuloksia politiikalla on ollut, mitä näyttöä meillä on sovelletusta teksteistä lyhyesti sanottuna. Millä tavalla me saamme hyvää tietoa hyvästä täytäntöönpanosta nykypolitiikan suhteen. Minusta tämä on perustava pohdintojen perustaksi. Ja sitten jatkan siitä, kellä on vastuunsa, parlamentilla vastuunsa, kuulemassa komissiolla on vastuunsa. Kiinnitän huomioon tänne siihen, mutta loppujen lopuksi jäsenvaltiolla täytyy olla vastuunsa. Täytyy aina herättää kysymys siitä, mitä he tekevät yhdessä vaihto, keskinäinen solidaarisuus. Tämä nyt ei ole kauhean hyvin. Voidaan perustavasti kyse hyvistä käytänteistä vaihdon suhteen. Se ei toimi kovinkaan asiallisesti. Ja ranskalaisen puolestaan kolmatta teemaa olemme edistyneet jonkun aikaa sillä aikaa, että me tartun vain yhteen välineeseen ongelman ratkaisuna ja tässä PR matkustetietojärjestelmä on tärkeä täytyypä herättää kysymys, minkälaista tahtoa tässä samankohtaisesti tämä PRN-ajattelu kehittyy, muuttuu. Toivottavasti se on tas, tasapainottaa perusoikeudet, vapaudet ja terrorismin vastaisen taistelun. Mutta ei se nyt ole ainoa korttimme monet ovat monet ehkä puhu tästä radikaalisuudesta luopumisesta koulutus. Se ei ole meidän valiokuntamme tehtäviä, mutta ja sitten internetin avulla tapahtuva mobilisointi. Taistelu erilaista ihmiskapaa vastaan ja poli- poliisiyhteistyö ja oikeusyhteistyö vammaisemmiten kanssa. Ja sitten yksi asia, joka herättää kysymykseen, tämä liittyy Carlos Köljyn lähtöiseen kysymykseen, ja tämä sokeutuu tästä pitkästä listasta. Tämä on tämä Schengen-rajasäännöstöön kohdistettu tai ei kohdistettu muuttaminen. Ja tämä luo lisää kapuloita rattaisen Romanian ja Bulgarian liittymässä Schengeniin, ja haluaisin vastauksen, mitä, miten tehokasta Schengeniä olisi jälleen muuttaa eivätkö nykymenettelyt ole riittäviä, jos niitä oikein sovelletaan. Asioita on aika äsken muutettu. Ja anteeksi, puhuja korjaa. Uskon, että nämä Schengen-järjestelmä on, sitä on parannettavissa. Haluaisimme analyysin Schengen-järjestelmän mahdollista muuttamisesta. Thank you. We've got one, two, three, neljä puhujaa. Aika on todella kortilla. Vastako auttaa radio. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин директор, скъпи колеги, последните терористични атаки доказаха необходимостта от преосмислене на подхода на Европейския Hyvät kollegat, Ranskan terroristi-iskut osoittivat, että nyt meidän täytyy pohtia uudestaan unionin terrorismin vastaisen taistelun ratkaisumallia, parantaa välineitä, jotta voitaisiin estää uudet hyökkäykset, mutta yksikään jäsenvaltio voi yksin toimia, joten meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä. Kyse ei ole vain ja ainoastaan jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, vaan myöskin lähialueiden kanssa tehtävä yhteistyö Lähi-idän, Balkanin alueiden kanssa. Meidän täytyy varmistaa, että aset eivät kulkeudu väärin käsiin. Ja yhtä lailla meidän täytyy valvoa rahoitusvirtoja, etteivät ne mene terroristeille. EPPn varjoesittelijä varain siirtoveron osalta – voin todeta, että mitä tulee rahanpesuasetukseen ja direktiiviin, niin niillä on keskeinen merkitys. Meidän täytyy taistella terrorismin rahoitusta vastaan sille, jos terroristeilla ei ole rahaa, niin he lamaantuvat ja tästäpä syystä kaipaamme erityisvälineitä ja aikoko komissio ryhtyä erityistoimenpiteisiin, sitä kysyn, jotta voitte paremmin valvoa rahavirtoja tietyillä alueilla ja myöskin epäiltyjen rahoituksen saantia. Miten aiotte tähän puuttua? Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Kiitokset herra puheenjohtaja. Arvon kollegat, me tiedämme oikein hyvin, että monet pakolaiset pääsevät Euroopan mantereelle, erityisesti Syyriasta ja näyttää siltä, että parhaimmassa tapauksessa vastaanottomaansa näitä henkilöitä tarkastetaan vain ja ainoastaan nimellisesti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että terroristit teho, tuhoavat omat henkilöllisyystodistukset tahallaan ja silloin he pääsevät Schengen-alueelle oikeastaan esteettä. Tietenkin pakolaisilla on oikeus hakea turvapaikkaa, mutta kysyisinkin komissiolta, että milloin aiotte esittää toimenpiteitä estääksenne, että mahdolliset terroristit saadaan pidätettyä jo ulkorajoilla. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Goni. Oh, I thought we had a new member when uh, the... Luulen, että joku uusi, uusi jäsen meillä mukaan anteeksi, herra Kokudi. Kiitoksia, herra pääjohtaja, tästä alustuksesta. Me, me tarvitsemme uusia toimia ja toimenpiteitä. Ensinnäkin pitää käynnistää Euroopan unionin sisäisen turvallisuusstrategian täytäntöönpanon uudist, uudelleen tarkastelu, niin kuin me joulukuisessa äänestyksessä me edellytimme ja tarvitsemme tässä, tähän nopeutetun käytännönkin. Euroopan parlamentin, parlamentti on otettava tähän työhön mukaan. E, missä jamassa tämän paperin strategian valmistelutyö e, komissiossa on ja koska teiltä on jotain luvassa, terroristikin käyttävät internettiä työkaluna terroristisen e, aineiston jakamiseen ja radikalisoitumisen vauhdittamiseen ja rakentamiseen. Se pitää estää, ei, ei sensuurilla, vaan se keinoin, joka mahdollistaa terroristi, laittoman terroristipropagandan poistamisen näistä, näistä viestintävälineistä. Siinä tarvitaan poliisin ja internet-toimijoiden yhteistyötä. Meidän täytyy tässä yhteydessä kuitenkin muistaa, että tällaisten, äh, tällaista ratkaisusta on keskusteltava y- yhteisesti niin, että se kansalaisten tietosuoja ja yksityisyyden suoja turvautuvat, tulee turvatuksi. Äh, missä vaiheessa ajattelette näistä asioista alkaa keskustelemaan myöskin perusoikeusvirastossa ja komissiossa yleensäkin. Samoin mitä tulee sitten PNR tietoihin ja ajatellen, kuinka monet jäsenmaat ja kolmannet maat ovat nämä määräykset hyväksyneet. On todellakin parempi saada yksi yhtenäinen matkustajatietolainsäädäntö, on 28 erillistä yksityisyyden yksityisyyden suoja ovat saman kolikon kaksi puolta. Tarvitsemme turvallisuutta ja vapautta ja vapautta sitten turvallisuuden takaamiseksi. Meidän pitäisi päivittää tämä PNR-keskustelu perustuen faktoihin ja selkeisiin ennakkotapauksiin unohtamatta tietosuojan merkitystä. Meidän täytyy myöskin syventää ymmärtämystämme tieto, tietojen direktiivistämme. tältä osin. On analysoitava kaikkia näitä tähän liittyviä piirteitä ja noudattaen sitten Euroopan unionin tuomioistuimen määräyksiä. Täytyy miettiä, että missä määrin ja millä mm, tavalla näitä tuomioistuimen päätöksiä pitäisi sitten tulkita ja täytäntöön panna. Mitä siitä olette mieltä? Mitä tulee sitten e, e, tällaisten varhaisvaroitusjärjestelmiin ja koodien purkamiseen liittyen. Me, e, me emme tarvitse mitään uhkaa kansalaisten yksityisyydelle näiden salauksen purkujärjestelmien sorkkiessa. Meidän täytyy joka tapauksessa tietosuojatyön saada lopultakin valmiiksi. No speakers, Mr. Nagy. Mr. Nagy, viimeinen. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. A terrorizmus ellen minden le... Paljon kiitoksia. Meidän täytyy taistella terrorismia vastaan kaikin keinoin oikeiden välineiden ja strategioiden löytäminen ei ole helppoa. Espanjan suunnalta on kuultu, että Schengenin sisällä meidän ottaisi ottaa käyttöön rajavalvontatoimenpiteitä. Tätä ei ole koskaan otettu esille keskusteluissa. Mielestäni tämä ei ole hyväksyttävä ratkaisumalli. Muistan oikein hyvin ne pitkät, pitkät jonot Saksan ja Itävallan ja Unkarin vastaisella rajalla vuo- tuntitolkulla jouduttiin odottamaan rajan ylitystä. Jos me otettaisiin käyttöön taas rajatarkastukset, niin sehän tarkoittaisi satajoon tuhansien kansalaisten osalta pitkiä odotusaikoja, erityisesti ex-kommunistimaiden osalta tämä olisi ongelma. Yksi keskeisimmistä jäsenyyden mukana tuomista eduista on ollut juuri tämä vapaa liikkuvuus ja rajavalvonnan käyttöönotto sisärajoilla olisi kyllä aimoharppaus väärään suuntaan ja se olisi antieurooppalaisten menestys. Ja paljonko tämä ylipäätään maksaisi, jos me haluamme lähteä tehokkaasti valvomaan unionin sisäisiä rajoja? Pitäisiköhän näitä varoja käyttää enemmänkin ulkorajojen valvonnassa? No, no. Hyvä. No niin, pääjohtaja, olkaapa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Tähän tietysti vastauksiin voisin käyttää tunteja, mutta eh, yritän mahdollisimman lyhyt sanaisesti eh, esiintyä. Aivan aluksi haluaisin tehdä yhden seikan selväksi nythän nämä asiat ovat nousseet sitten uudestaan tapetilla Charlie Hebron ja Belgian pidätysten jälkeen, mutta näistä on jo toki ennenkin puhuttu. Ja minun pahoittelen herra Kirchhoff, jos puhuin näistä jäämistä, ylijäämistä, jää, palata hänet edust, komissaari Malmströmiä ja Avramopoulosia ovat kuunnelleet PNR-sääntöjen uudistamisen osalta. Toki olemme keskustelleet näistä myöskin sitten sisäisen turvallisuusstrategian uudistamishankkeiden yhteydessä. Ja, ja tää, tällä saralla olisi liikuttava tulevaisuudessakin, jatkossakin. Mitä uuteen matkustajatietolainsäädäntöön tulee, millä, e, millä tavalla se sitten istuu yksin tietosuoja- ja tietojen säilyttämisdirektiivin e, puitteisiin e, tietosuoja viranomainen on varmaan samalla linjoilla tässä kanssani, eli että tätä pitää keskustella ajatellen sen yleistä laajuutta ja soveltamisalaa ja sitten ylipäätänsä miten tie, tietosuoja, tietosuojan valvonta tähän yhteen kontekstiin sovitetaan. Se on todellakin tärkeää. Mutta mitä sitten tulee niihin kysymyksiin, joita esitettiin täytäntöönpanosta, jos ajatellaan sopimusmuutoksia ja sitä, että kaikissa yhteyksissä so- so- sovellamme EU-lainsäädäntöä rikkomusmenettelynkin uhalla, näitä soveltamista, tätä soveltamista on vedetty nyt äärirajoille. Proming-sopimus tässä mainittiin. Voin vakuuttaa, että komissio pyrkii painostamaan todellakin jäsenmaita niin, että täytäntöönpano tehostuisi Seikkoita joihin meillä ei ollut valtuuksia ennen viime vuoden joulukuun alkua. Nyt on ja sitä todellakin käytämme. Kukaan tässä keskusteluissa, oli sitten sisäministeriön, ulko, ulkoministeriön, missä tahansa tasolla, ei ole kyseenalaistanut Schengeniä eikä sen olemassaoloa. Kaikkien mieltä, kaikki, kaikki ovat yksimielisiä, että Schengen on yksi unionin historian suurimmista saavutuksista. Hyvä näin. Yksi seikka tästä nousee kuitenkin esille, ja se koskee eurooppalaisten, kans, Euroopan kansalaisten valvonnan, valvonta heidän poistuessaan unionin alueelta Schengen-koodeksi, vaan ei peräänkuuluta systemaattista, systemaattisia tarkastuksia, jos, mutta sitten samassa yhteydessä täytyy tietysti varmistaa, ovatko, ovatko sitten asia, asiapaperit väärännettyjä tai muuten virheellisiä. voitako nyt sitten tätä tietoja ristiin lukea siinä määrin, että sieltä esimerkiksi nämä ulkomaalaiset taistelijat erottautuisivat. Tämä on tällainen aika vähäinen keskustelu toistaiseksi ollut, jos ajatellaan tätä riskinanalyysin kokonaiskeskustelua. Täytyy tehdä kuitenkin hyvin, hyvin selväksi kans teille, ettei yksikään taho Schengeniä kyseenalaista millään, millään muoton. Nämä aukkoanalyysit ja nämä mm, äh, muut järjestelmään kohdistuvat tehostamisvaatimukset ovat tietysti asia erikseen. Äh, sitten kysyttiin, että voisimmeko käydä kokonaisvaltaisempaa keskustelua asiasta. Me olemme tätä Euroopan äh, turvallisuusagendaa valmistelemassa ja komissio suunnittelee toista juuri, juuri parhaillaan antavansa tästä tiedonannon huhtikuussa minkä ansiosta voimme sitten hiukan horisontaalisemmin lähestyä terrorismia, järjestäytyä, järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmissalakauppaa, tämän tapaisia asioita, korruptiota ja näin poispäin. Tämähän on sitten viiden vuoden toimintasuunnitelma, jonka siinä yhteydessä julkistamme täytäntöönpanosta ja muusta sellaisesta silloin siinä yhteydessä voidaan käydä tällainen horisontaalisempi keskustelu, mitä lain, ä, asekauppaan tulee, aselainsäädäntöön tulee, ä, ä, ymmärrän kyllä, että, että lain, laitonta käytön täyttymistä ei lainsäädännöllä voida suitsia, mutta kansallisissa lain, aselainsäädöissä on aika paljon poikkeavuuksia vielä – mitä sitten myöskin tulee Schengenin tietojärjestelmän päivit, päivittämiseen ja ajantasaistamiseen, Interpolinkin mukaan ottamiseen, on, on selvä. Se edellyttää tietysti poliisi, poliisiyhteistyötä mitä suurimmassa määrin. Sielläkin sitten voidaan tarkastella näitä ää, öö, ase, lainsäädännön porsaanreikiä tukkia sitten Länsi-Balkanilla esimerkiksi. Siellä on muitakin, monta muutakin sektoreita, jotka kaivavat tiivistämistä. En puhunut kolm, kolmansissa maista juurikaan. Olisi voinut tietysti rikasta, rikastuttaa keskustelua mainitsemaan kolmansien maiden kanssa käytävän yhteistyön. Se on tietysti selvää, että Turkin kanssa voitaisiin tehostaa yhteistyötä, millä tavalla mm, voitaisiin kolmannet maat ottaa tiiviimmin tähän mukaan. Nyt on, se, hyvähän se on myöskään tätä tietysti koulutuksellisia seikkoja ottanut esille yhteistyöpuitteissa. Se on ihan selvä tietysti, että yhteistyötä esimerkiksi internetin käytön osalta ihmisoikeusviraston kanssa joudutaan tehostamaan. Se on tärkeä huomio, erityisesti kun puhutaan siitä, että siirrytään kohti valtio, valtiovaltojen toimintaa, millä tavalla sitten siinä voidaan vapaaehtoisuuspohjalta edetä. Esimerkiksi mitä tulee epäsovelleeksi katsotun sisällön poistamiseen – internetistä. Tämä, tässä Norsu kaupassa näyttäisi, on hyvä, Kerkhoff tästäkin varmaan sanoo sanansa, on se, että miten voimme varmistaa sen, että voimme luottaa jäsenmaiden tiedonvaihto taitoon ja kykyyn ilman, että tämä omist, tiedon omistussuhde suhteet eivät siellä vaarannu. Meillä on, on nämä esimerkiksi Sirena ja Sien järjestelmät tietojen vaihtamiseen. Meillä on erilaisia muita yhteistyömuotoja, on, on, on nämä painopistealueet matkustajien matkustajaliikenteen tarkkailupisteet. Millä tavalla voimme varmistaa sen, ettei tämä ole pelkästään sellaista kevyttä tiedon jakoa, vaan että sitä sitten käytetään tehokkaasti hyväkseen niin sitä saatua tietoa. Siitä se edellyttää kyllä lainsäädäntöä puitteikseen. Puheenjohtaja varmaankin aika tukko kysymyksiä jäi vastaamatta, mutta muutaman tärkeimmän kuitenkin varmaan onnistuin tässä ottamaan esille. For time reasons. Kiitos aikataulusyistä. Ja nyt siirrymme Kerkoffiin, EUn terrorismin vastaisen tämmöinen koordinaattori. Voisitteko puhua 10 minuuttia sen jälkeen? Tarkoitus oli ottaa kysymyksiä suoraan teille. Epäröin kuitenkin nyt, koska jos meillä on 27 puhujaa taas, niin emme saa tilannetta hallintaan. Ongelma, että täällä on aitoja kysymyksiä, jotka perustuvat asiantuntemukseemme Äh, varajäsenet kysyvät ihmisellä, jolla on asioita käsiteltävänä. Tämä on asian ydin valiokunnassamme, mutta teidän puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Ja jos ylitätte sen, ei ongelmia. Pyydän teitä puhumaan. Am I to understand that after... Ymmärrämmekö, että muut, kaikki muut puhuvat ennen kuin kysymykset alkavat. Kyllä. Se oli ennustettavaa. Eipä sitä ole pakko kysyä, herra de Kerko. Kiitos puheenjohtaja. Puhun poikkeuksellisesti Ranskaa. Ää, Ranskan uhrien muistoksi. Puhun lyhyesti. Jotta kollegani tietosuojavaltuutettu ja ää, perus ja torjunnasta vastaava kollega Ranskan tapahtumat ovat erittäin surullisia minulle, mutta sitten syntyy myös optimismia. Kolmessa Pariisissa 12 sisäministeri tapasivat ja ilmaisivat erittäin voimakasta poliittista tahtoa, ja se on tärkeää. Monissa aamun erinomaisissa puhuin vuorossa sanotaan, että me reagoimme tapahtumien jälkeen. Se on politiikan piirre, eikä ainoastaan liittyen terrorismiin, että äh, hallitukset ja parlamentit ovat tapahtumien jälkeen äh, motivoituneempia. Ensiksi toimitaan lapsi äh, lapsipornon suhteen ja kerinkan jälkeen meriongelmiin ja Emmanuel, Ram Emmanuel, ensimmäinen valkoisen talon johtaja, käytti lausta, joka sanoi paljon, se on minun äh, senelle älä koskaan päästä hukkaan vakavaa kriisiä. Eli vahva poliittinen tahto. Ja toisekseen ää, tätä ei kovasti sanottu, oli tämä kiistanalaista, mutta je suis Charlie, minä olen. Charlie on tärkeä liike. Sibakissa 230 näissä vastaan hyökkäyksellä Bring Back Our Girls voimme puhua Äh, in My Name-kampanjan, mutta tämän, no, tässä mobilisointi on aivan valtavaa. Ja meillä on koskaan nähnyt aina, mitä voimme tehdä, että tämä jatkoisi. Meillä on varmaan kaikilla se vakkaumus, että terrorismin vasta tässä torjunta ei ole poliisin tai muiden tehtävä, se on kollektiivinen tehtävä. Ja Espanjan esimerkki on vanhasta Ernesta Guardia Civil Poliisi, tiedustelupalvelut, vaan koko Espanjan yhteiskunta auttaa tukemaan hallitusta äh, lähettämään torjuvan viestin ja kohesiota lisäävän viestin. Palaan siihen kohtaan. Kolmas optimismin syy on Matias Rytten erinomainen puheenvuoro ja komission tahto, ettei hätäillä, ettei olisi mitään äh, uusien toimien ilotulitusta, vaan harkitaan ennen kuin ehdotetaan. Menettelystä en puhu mutta neljäs syy olla, ää, olla tyytyväinen, että Rava Mogherini on henkilökohtaisesti omistautunut asialle. Monet puheenvuorot painettavat ulkoista ulottuvuutta. Vaikka nimenomaan parissa kaikki ihmiset eivät ole matkustaneet, on kuitenkin tärkeää, että kaikkialla Välimeren alueella omistautua asiaan ja panostaa siihen lisää. Ja täytyy uskaltaa sanoa, että viime vuosina emme ole omistautuneet tälle riittävästi kaikkialla Välimeren ympärille. Ää, kevään aikana ja meillä on haasteiden vasta tasolla. Meidän täytyy ottaa Tunisian nuorta, demokratia myöskin, ää, ja Syriaa ja Irakia auttaa haavoittuvia maita. Ää, ensimmäiset terrorismin ää, uhrit ovat muslimeita kolmessa maissa, 90 prosenttia. Tämä katastrofi heitä täytyy auttaa. Roma Rini on puhunut tästä joulukuussa ja myös 9. tammikuuta hän on puhunut konkreettisista toimista. Hän ryhtyy toimiin, jotka vastaavat haasteita. Voisin puhua Turkista käsillä usein. Meillä on aloitteita kaikkialla Välimeren alueella. Tämä on tärkeää. Minun viestini Parisille ja Raavarama Polloksen viesti. Ja Pariisin julkilause. Maan viesti on, että täytyy toimia nopeammin, energeettisemmin, kuten päätitte ja käyttää välineitä. En kiellä teitä ryhtymästä uusiin toimiin. Otan muutaman esille. Uskon, että voidaan tehdä paremmin sillä, mikä on jo käsillä. Puhun te- tehokkaasta demokratiasta. Omasta puolestani näemme internetkampanjan. Mitä tulee televiestinnän tarkkailuun, Herra, me ties, tätä täytyy, ennaltaehkäisyyn täytyy panostaa kovasti. Ja painottaa tätä vaihetta, joka edeltää tutkintaa. Uskon, että sisäministeriöiden ja oikeusministeriöiden tehtävä se unohtaa joskus. Kansalaisvapaukseen Se lähtee oikeusjärjestelmän toimijoiden kautta ja täytyy Äh, kehittää turvallisuutta kolmessa maissa. Olen kovasti ajatellut Sahel-strategiaa. Ja kuten täällä on sanottu, olen käyttänyt kuukausia vakuuttaakseni jäsenvaltioita äh, ottamaan vastaan Guantanamon vankia. Obama voisi sulkea tämän häpeän leirin. Täytyy sitä mennä nopeammin. Tämä vakava ongelma ja tässä erilaisia lähestymistapoja. Olen polttanut jo puolet kymmenestä minuutista, enkä puhu yksityiskohdista. Minulla, minun ja asiakirjani ja jäsenvaltiolla on luettavissa State Watchissa. Kaikki voitte lukea siitä. Mutta jotakin uusia toimenpiteitä kuitenkin ehdottaisin. Kuusi kohtaa. Internet. Seuraamme erittäin tarkkaan. Varmasti. Että, että internet olisi mahdollisimman vapaa se on olennaista. En voi tästä kauhean pitkään, mutta meidän pitää tällä tästä tiedon tarjonta, kommunikaatio, radikalisointi, rahankeräys, kaikki tapahtuu siellä. Meillä täytyy olla tällaisia täsmällisiä toimijoita, jotka säilyttävät ilmaisen vapauden ja internetin dynamiikkaa. Matias, tämä tunnista, po- poistaa, lukea. mä voimme toimia paremmin täällä. Voisimme käyttää enemmän yhteisiä varoja internetin seuraamiseen. Pienet maat, kuten se, mistä tulee, ei niillä ole varoja. Äh, riittävästi arabin, arabien puhujia, jotka voivat käyttää tunteja verkolla. Täytyy tehdä enemmän töitä yhdessä Europolissa. Olemme aloittaneet, voimme tehdä enemmän työtä. laittomat, ei-laittomat sivut, voidaanko niin sanoa, koska ää, mielipiteen vapauden rajat ovat hyvin eri paikoissa. Ää, Tanskassa, Belgiassa, ää, holokausti negationismi suhtaudutaan jo näissä maissa eri lailla. Mutta ka- kaikilla internetyrityksillä on omaiset o, sisäiset säännöt. Voit aina tehdä ilmoituksia, jos menette sivuille, jotka eivät vastaa. Kun teette niitä, Google kertoo meille, että 30 prosenttia suunnilleen tapauksista Google ryhtyy toimiin. Sitten Scotland Yardilla on esimerkiksi solo, jotka, jotka eivät vastaa näihin Googlen toimiehtoihin. Ka- kaikille vain näitä soloja, mutta Europolin täytyy vain tehdä enemmän. Ja sitten tämä narratiivin kontrolli. Olen painanut päälle kovasti. Mat- Matias ja komission asiasta, komissio on omistautunut tälle Malmström myös. Ja Mogherinin kanssa jatkamme. Meidän täytyy kiistää, haastaa tämä tapava Al-Qaidan kertomasta tämä Daesh, Daeshin taisteleva sektio. Esimerkiksi tämä viimeinen, jossa Syyrian armeijan pilotteja hätäleikattiin päät. Se kesti lähes kuusi tuntia. Tämä oli aivan hirvittävää, mutta erittäin tehokkaita. Meidän täytyy olla yhtä hyviä. Täytyy kehittää tätä. Sitten salaus. Mä tiedän, että yritykset, eli nämä isän, kymmenen isäntä, jotka ovat kaikki amerikkalaisia, Snowdenin palvelukset todella veivät matan alta. He osoittivat, että he ovat yhteistä NSN kanssa. Mitä tapahtuu nyt? olevat ohjelmia, niin sofistikoituneita salaisohjelmia. Esimerkiksi jossain alueessa tutkintatuomioon sanat, me olemme kuuroja. Yksi tutkintatuomio sanoi viime viikolla, me pyrimme seuraamaan nuoria, jotka ovat lähdössä syrjään. He käyttävät Skypea, Whatsappia, emme voi enää puut, tiedustella heidän tekstejä. Me haluamme, että jatkamme tällä tiellä parantaa tietosuojaa, mutta jos poliisi ei enää voi enää tarkkailla näitä viestejä, huolenaiheena, että terrorismia ja järjestäytyntä rikollisuutta vastaan ei voida enää puuttua. Ja sitten tämä ulkopoliittinen ulottuvuus, meidän täytyy mahdollisimman hyvin käyttää nykysääntöjä. Komissio työskentelee sen monessa, monella alueella. Ja matkustusakirjojen jatkuva elektroninen valvonta, älykkäämpi valvonta, ei systemaattinen valvonta, val- tarkastaminen. Jos eurooppalaiset ylittävät äh, ulkorajat ovat poliisiin kiikarissa ja CIS, paremmat tiedot CIS, tätä tehdään koko ajan, mutta tämä on vastuullani, jolle vastuun ja me säilytämme integraation perusasteet, ää, äh, sisäisten rajatarkoisten poistaminen ja vapaa liikkumus, niin täytyy ottaa rajoilla pieni askel eteenpäin. Schengen ei ole vapaata henkilöiden liikkumista. Se on yhteisön aloite. Tästä määritellä kompensoivia toimintoja, jotka luovat mahdollisia vajeita, turvallisuusvajeita, jotka syntyvät ulkorajojen valvonnan muutoksista. Rikollisuus muuttuu, valvonta täytyy muuttua. Ilma, luomatta jonoja, kuten kollega sanoi. Neuvosto aikoinaan teki tuon päätöksen ilman parlamenttiin. Ja kun tarvittiin teivä järjestelmäisiä tarkastuksia, se johtui sitä teknologiaa ja mahdollistanut siitä biometristen passien ja passien lukien, lukien tavalla kestää puoli sekuntia tarkastaa, onko joku poliisin etsimä. Ja sitten tiedonjako. Jos 12 helmikuuta voisimme ottaa yhden askeleen eteenpäin, voisimme rohkaista jäsenvaltiota jakamaan lisätietoja Europolin kanssa. Mutta se on vaikeata, koska tiedustelutiedot eivät kuulu EUn alueelle, ei voi sanoa mitään siihen. Voisin lisätä myös tähän, että ja sen valtiot jakavat paljon tiedustelutietoja, mutta eh, EU:n raamin ulkopuolella. He ovat tehneet sitä monenkeskeisesti 345 kimpassa. Tämä on tiedustelupalveluiden geneissä, eikä tämä muutu. Mutta voimme luoda luottamuksellisemman järjestelmällisen tiedonvaihdon keinoja Euroopan kanssa. Siinä on valtavasti potentiaalia. Olin Bulgariassa kymmenen päivää sitten. Tämä liittyy Burgsian attentaatioihin, jossa Hezbollahi sotilainen siipi morsi viisi israelilaista ja Bulgaria antoi ää, koko joukon tietoja Turkkiin Ja virsikymmässä tapauksessa todettiin, että Eurokonin tunnustaminen rikollisia meni noin 50 matkalla Syyriaan, mutta Bulgaria ei tiedä tästä. Tämä tietojen yhdistäminen Europolissa on merkittävää, mutta se ei ole vielä riittävää. Ja sitten oikeusyhteistyö, olen puhunut sitä täällä. Kannatan ja sitä komissakin asteittain pyrkii ryhtymään se, että 20 jäsenvaltiossa otettaisiin 21. turvallisuusneuvoston päätöslauselma, jonka mukaan jokaisen maan rikosjärjestelmässä oli ulkomaalaisten taistelijoiden tunnistamisen seurata ja tuomitsemaan liittyviä toimia. Meillä pitäisi olla yksi yhteydellä määrittely 28 sijasta kolmesta syystä. Meillä täytyy olla voimakas signaali. Meidän täytyy välttää tätä syytösaukkoa. Meillä pitäisi, että on epäsymmetristä syytteen saastamista jäsenvaltioiden kanssa. Ja edessä kolmessa taas, että liian useat jäsenvaltiot – käytäisiin näitä velvoitteita, jotka rikkovat ihmisoikeuksia, jos 28 maan tapauksessa kykenevät tasapainoisesti tekemään tällaisen määrittelyn. Tämä inspiroi erittäin voimakkaasti ja se on tärkeää. Viides seköstä en ehdi puhua, kuten ajatella, mitä Rama Mogherini tekee ulkopolitiikassa. Olisi hyvä, että Dege Just ja muut pääosasta komissiossa vähän lähentäisivät oikeus- ja ja Enemmän Europolia mukana, Euro, enemmän välimäärin toisen puolta, enemmän Frontexia. Me voimme osallistua ja edistävät turvallisuutta oikeusvaltion periaatteiden mukaan. Ainoastaan komissio on kykenevä luomaan inte- yhtenäisen näkemyksen kohesiosta ja islamin ja muslimin vastaista taistelusta. Noin 20 miljoonaa. Ää, meillä on Inspan lehti, se pyrkii inspiroimaan sosiaalisesti irrostettuja, eristäytyneitä ihmisiä. No, tämän, täytyy säilyttää kohesio, opetusta, koulutusta, sosiaalipolitiikkaa. se täytyy toimia tämmöisen pelliga muslimi vastaan ja toimia vastaan kansalaisyhteiskunnan tasolla. Jos ajatellaan matkustanumeroita PNR, mitä minä kannatan? Miksi? Minä kannatan sitä, koska kokemukseni mukaan tämä on harvinainen ainoa keino ja samalle todeta jihad-ehdokkaiden epäilyttäviä liikkeitä. 60, 70 prosenttia, jotka haluaa lähteä, lähteä Syyriaan ja Irakiin, ja tästä puuttuu 30 prosenttia, jota ei huomata. Ja heidän tunnistaminen onnistuu onnistaa PNRllä. Ja tiedätte paremmin kuin kukaan Euroopan lainsäädäntö tällä alueella auttaisi, että meillä on järjestelmä, joka se olisi paremmin, koska siinä on 28 jäsenvaltiota eikä 15, kun tässä paremmin perusoikeuksia. Kokemus näyttää, että kun eurooppalaisia lakeja, se soida paremmin kuin jäsenmaat erillään. Ja se on eurooppalaisempi. Jäsenvaltiolla ei ole oikeudellisia velvoitteita käyttää EUta. He voivat tehdä sitä, mitä ovat aikaisemmin tehneet yhteistyötä unionin ulkopuolella. Ja voimme ihan pelätä Euroopan lainsä, mitä enemmän blokkautuu, niin sitä enemmän tällaisia yhteistyökeinoja on se EUn ulkopuolella. Ja Euroopan lainsäädäntö turvallisuuden Eurooppaa. Ties sitten meidän suhteen vastaan budjettiin ja henkilöstöön. Minä en korvaa komissiota enkä ulkoisuuden palveluita. Meidän pitää olla nenäkäs. Epämuodollinen väline, sinä ei varta kauheasti toimita. Mutta olen tällainen yhteistyölinkki. Thank you very much, Mr. de Kerkhoff. Yes, herra de Kerkhoff. Useimmat kollegat ovat halunneet esittää teille kysymyksiä sitä, mitä sanoitte asiakirjaston, joka on Statewatchin sivulla. Tämä maratonin istunto pyr- olkaa täällä siihen asti, kunnes pääsemme siihen ja jotta tämä onnistuisi ensin kolme kollegaa ja sitten kysymykset. Me voimme ottaa kerkoville kysymyksiä. Joten laitakaa nyt merkkiä, keltä muulta halutaan sitä kysymyksiä. radikalisoituminen torjunta erittäin tärkeintä. Sitä ei ole ennen puhuttu valiokunnasta. Komissio mainitsi sen. Tämä on ainoa jäsenvaltioiden toimivallalla jäsenvaltiot ovat massiivisen eri tavoin tarttuneet asiaan. Jossakin jäsenvaltiossa ole havaittavaa jotain ollenkaan. Olen ilo, iloinen ja pahoillani joudun lyhentämään puheaikana herra Ramadan. Mutta toivottavasti tämä on alku, johdanto ja palaatte. Herra Ramadan on Ranista radikalisoitumisen vastaisesta verkostosta. Tämä on johdanto sen rikkaaseen työn, jota teette tekee sitten Voitte puhua sitten myöhemmin. I'll promise to be short. Um... Lyhyesti vain. Halusin kertoa teille paitsi mitä RAN-verkosto tekee, mutta myöskin joita kuita suosituksia, joita olemme kehittäneet – ajatellen tätä poliittista päätöksentekoa ja radikalisoitumista. Tämä erityisesti Charlie Hebron tapahtumien jäljiltä on erittäin erityisen ajankohtaista. Meillä on myöskin tällaisia ää, ää, vastakkaisiakin tuulia. Meillä on RAN-verkostossa sellaisia tuolla ruohonjuuritasolla, Äh, jotka äh, toimivat näissä vankiloissa, joissa tätä radikalisoitumista erityisesti äh, ilmenee heidän havainnoistaan muutamia ja sitten muutamia tällaisia exit-strategioita lopuksi. Nykyinen sisäinen turvallisuusstrategiamme, jota kirjoitettiin uusiksi tässä taannoin, sillähän on viisi strategista tavoitetta. Ensinnäkin ennaltaehkäiseminen, tässä nimenomaan tätä painotan terrorismin ehkäiseminen ja radikalisoitumisen puuttuminen. Tämä on alkaa valla, valtaa erilaisille yhteisöille, joka johti tämän RANin perustamiseen ja juontaa 2011 vuodelta 2012, 2012 perustimme ensimmäiset työryhmät, kahdeksan kaikkiaan. Kaikkien johdossa on, on, on niin alan asiantuntijat, jotka osallistuvat itse konkreettiseen työhön. Noita on yli puolitoista tuhatta, edustavat jokaista 28 jäsenmaata. Ja viimeksi kuluneiden lähes kolmen vuoden aikana olemme siis järjestäneet 83 tapaamista. missä Meillä on siinä lähinnä kaksi, kaksi pää, tavoitetta ensimmäinen ei kytkeydy niinkään päätöksentekoon ja politiikkaan, vaan siinä nämä asiantuntijat vaihtavat parhaita käytänteitä. Poliisit esimerkiksi kertovat toinen toisille millä tavalla he pyrkivät radikalisoitumista kitkemään, miten pysky, muuttavat nuorison käyttäytymistä ja, ja varhaisissa vaiheissa sivuaa tietysti poliitt- poliittista päätöksentekoa, mutta ei suoraan hyvin käytännönläheistä konkreettista toimintaa. Toinen tavoitteemme on tuottaa teille ja jäsenmaille erilaisia toimintasuosituksia perustuen kokemuksiin kentältä. Ei, eivät kovinkaan akateemisia, sellaisia hyvinkin käytännönläheisiä, mutta tämän ansiosta olemme kyenneet reagoimaan tendensseihin varsinaisissa, varsin varhaisissa vaiheissa ulkomaisista taisteluista puhuimme paljon ennen kuin ne median kautta kansantietoisuuteen levisivät. Me, kaiken kaikkien perustavana ajatuksena on, että yhteistyö opettajien, terveydenhuollon, työntekijöiden, vanginvartijoiden kesken näiden varhaiseksi havaitsemiseksi me olemme myöskin jäsenmaita alkaneet tukea suorasti. Tämä keltaisella merkitty ensimmäinen RAN internettyöryhmä, johon äsken viitattiin. Me koulutamme sellaisia kouluttajia laatimaan tällaisia vastalauseita tai vastineita näihin erilaisiin kirjoituksiin, esimerkiksi YouTuben ja muiden eh, sosiaalisen median välityksellä eh, eh, esimerkiksi juuri äsken mainittujen poliisien ja muiden yhteistyötä tekevien tahojen toimesta. Aika varhaisessa vaiheessa, jos tarkka silmäisi ollaan, niin tällaista radikalisoitumista voidaan, voidaan jo tunnistaa ja ennaltaehkäistä. Suoraan jäsenmaihin kohdistuu paikallisten toimijoiden kouluttaminen paikallisilla kielillä tietenkin – lähinnä nyt ensin viidessä jäsenmaassa. Meillä on myöskin sitten erilaisia seminaareja ja työpajoja, joissa on sitten paikallisia maasta poistumistrategioita ja muita on, on täsmennetty ja, ja selvitelty. Jäsenmaita tuetaan myöskin oma, omien strategioidensa vahvistamisessa ja parantamisessa nyt näissä samassa, samoissa viidessä jäsenmaassa. Ja Ranista muuten yleisesti ottaen. Kuten me, me toteamme sisäisesti, meillä on neljä tällaista yleispätevää suoritusta. Ne ovat meidän DNAmme. Ensimmäinen, siis kenttätyöntekijät ovat ovat avainasemassa. Meillä niitä, kuten sanottu, on jo puolisen, puolisentoista tuhatta. He ovat aivan asein, avainasemassa. Ja, ö, opettajat, terveydenhoitajat, vanginvartijat, sen sellaiset nuorisotyöntekijät. Ennaltaehkäisy on kaiken alku ja juuri, arvoisat edustajat. Jos ei siinä, siinä tällaisen syyt, syyttäjätoimet ja, ja mahdolliset muut hyökkäysten pieni häirintä on, kun vettä kantaisi kaivoon. Eh, meidän pitää hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa eh, kitkeä jo radikalisoitumisen siemenet, taimet. Eh, eikä poliisien tarvitse tässä vaiheessa olla mukana vielä, mutta esimerkiksi opettajien pitäisi kyetä tunnistamaan hyvin varhaisessa vaiheessa luokkahuon, luokkahuoneistaan jotakin radikalisoitumisen piirteitä ja sitten sitä kautta päästä nopeasti vaikuttamaan kyseisten ihmisten ja nuorten sielun elämään. Myöskin sitten kansalaisjärjestöjen mukaan ottaminen sellaisissa erityisen riskialttiissa yhteisöissä on tärkeää. Ja sitten vielä neljänneksi, neljäs lenkki tässä DNA-ketjussamme. Mitään käytäntöjä ei voida sinällään monistaa tai toistaa toisissa maissa, vaan ne pitää räätälöidä tietenkin paikallisiin olosuhteisiin mielellään. Sitten eh, toinen pääseikka, johon halusin puuttua, on vankiloiden, vankiloissa esiintyvä radikalisoituminen. Me olemme, eh, eh, olemme keskustelleet tästä nimenomaan juuri ulkomaalaisten taistelujen palatessa ja joudussa vankilaan, mitä siitä sitten seuraa. Siitä on jo pari vuotta puhuttu. Olemme nyt huomannut, että pari, Pariisin surullisten tapahtumien jälkeen päättäjät paitsi EU-tasolla myöskin jäsenmaissa ovat lähteneet ajamaan sellaista lähestymistapaa, jota mekin ole nyt sitten jo pitkään jo olleet rummuttamassa. Ensinnäkin tällaiset ryhmittymät ja eri, erilaiset terrorismiin sy, syytetyt ja niistä tuomitut eristettäisiin vankiloissa omiin, omille osastoilleen, omiin siipiinsä. Sen, se vaikeuttaa sitten muiden rekrytoimista terroristiin, terrorismin palvelukseen. Hyvin turvalliset vankilat ovat mahdollisia. Turvallisuus ensin tietenkin, parempi seuranta, valvonta sekä mitä tulee terrorismin propagandaan sekä vankiloiden sisällä että niiden ulkopuolella, mutta myös sitten ihmisten vastaanottavaisuuden tarkkaileminen, mitä tulee deradikalisoitumiseen. Ensinnäkin, ensinnäkin jos terrorist pannaan samaan, samaan selliin, siinä on, siinä on huomattavia etuja sitten, esimerkiksi helpotetaan sitten silloin siis e- haittoja myöskin tietenkin. Siinä johtajat voivat sitten motivoida näitä alaisiaan ja kannattajia entistä, entistä voimakkaammin. Ja sitten äh, saattaa myöskin äh, propaganda helpottua, koska äh, todetaan, että nämä terroristisiivet näissä vankiloissa suunnattuvat pelkästään islamin kannattajiin. Sitten toinen lähestymistapa esimerkiksi näiden vanki, vankien äh, hajautettu sijoittaminen äh, vankiloissa tietysti tuo mukanaan myöskin etuja. Ensinnäkin se, että jos he ovat mukana äh, yleisten tavallisten vankien seurassa, jotka eivät ole radikalisoituneet ollenkaan, ovat niin, he samaistuvat helpommin heihin kuin sitten henkilökuntaan, joka tätä radikalisoitumisesta, irtautumista markkinoi samassa yhteydessä voidaan korostaa sitä, ettei, länsi ole pelkä, että ei ole tässä kysymys pelkästään lännen ja islamin välisestä vastakkainasettelusta, vaan voidaan myöskin todeta sitten samassa yhteydessä mahdollisuudet vaikuttaa näihin ulkomaisiin taisteluihin kertomalla myöskin länsimaisen ajattelun hyvistä puolista. Mitä sitten tulee, samaan tietysti etuna on näiden henkilöiden erottaminen taistelutoveristaan, radikaalista taistelutoveristaan Sinan huonoakin puoleja. Toisaalta sitten siinä mielessä, että, että me helpotamme sitten näiden terroristien värväystoimintaa ja pystyvät sitten helpommin radikalisoimaan muitakin siinä, jotka eivät näistä rikoksista tuomiotaan istu. No niin, sitten tämän Äh, vankiloiden radikalisoitumisen äh, loppupäätelmänä. Siitähän on äh, poliitikot ja asiantuntijatkin vilkkaista keskustelleet, varsinaiset asiantuntijat, siis eli vanginvartijat eivät näissä keskusteluissa juurikaan ole olleet mukana. Me kuitenkin haluamme hillitä intoa tarttua mihinkään radikaaleihin toimiin tässä suhteessa. Tässä suhteessa. Eli tarvitaan sekä tällaisia terroristisiipiä, eh, mutta eh, eh, myöskin sitten toisaalta voidaan aina välillä integroida näitä tuomittuja normaaliin vankilaelämään. Tapauskohtaisesti täytyy puntaroida, kuka istuu parhaiten mihinkin ympäristöön. En nyt tässä kaikkia perusteita lähde käymään läpi, mutta et ovatko he tällaisia johtaja-aineksia vai onko siellä perheen tukea mahdollisuudessa mahdollista saada, vai onko joku pu- pu- puoliso, joka on hyvinkin ra- radikaali ja käynyt Syyriassa ja näin poispäin. Öö, hyvin tärkeä tekijä. Minkä, minkälaisesta rikoksesta on kysymys? Onko onko se, sellaista terrorismia, jossa on vakavaltaa mukana, mutta myös tietenkin sellaista, joka ei ole kovin väkivaltaista. miten miten pitkit, pitkät nämä tuomiot ovat. Joka tapauksessa aluksi aina voitaisiin ensin erottaa terroristit eri laitoksiin, ja tarkkailla heitä ja sitten heidän vankeusaikansa aikana nähdä, olisiko, olisiko heissä aineesta takinkääntöön muuttua vähemmän radikaaleiksi. Ja, ja sitten äh, voitaisiin sitten siirtää toisenlaiseen äh, ympäristöön kärsimään tuomiotaan, jossa sitten tämä radikalisoituminen ei ole ollenkaan valitseva tietenkin uskonnon erilaisten velissisarkuntien rooli on erittäin tärkeä seikka, on ollut kaiken kaikkiaan yleinen tällainen trendikkyys, mitä radikalisoitumiseen helposti yhdistetään. No nyt huomaankin minuuttiseni jo valahtaneen tässä, mutta kuitenkin tärkein viestin tässä on, että älkää tehkö hätiköityä johtopäätöksiä, keskustelkaa, miettikää näistä vankilaviranomaisten kanssa, Hyvin lyhyesti näistä exit-strategioista. Niitä tarvitaan paitsi näiden tuomioiden kärsimisen mittaan, muutenkin muissakin yhteydessä sellaisten maahanpalaivien osalta, jotka eivät ole tuomittuja. Ensinnäkin meidän pitäisi välittömästi, että tullessa, kun ihmiset poistuvat näiden radikaalien piiristä, luoda luottamuksen, luottamusta käydä keskusteluja, luottamuksellisia suhteita, ajatellaan vaikka koulunkäyntiä ja muuta ympäristöä. Se on usein puutteellista. Sitten tämän interventiovaiheen vaiheessa sosiaalisia taitoja pitää edesauttaa ja pönkittää. Erittäin tärkeää saada mukaan yhteisön jäsenet, jopa, jopa ehkä uhritkin ääritapauksissa uhrit voivat kertoa erilaisia lausuntoja antaa ja kommentteja kertoa, mitä, mitä on tapahtunut, mitä radikalisoitumisesta irtautuminen mukanaan tuo ja mitä kaikkia hyötyä ja etoa siitä on. Monet ohjelmat ovat onnistuneet sikäli, etteivät ole suoraan kohdentaneet ideologiaan, vaan vaan sitä ehkä kiertoteitä lähestytty. Mutta tietysti jos ideologia on siinä ytimessä, niin sen, siihen pitää pureutua toki. Ja pitää sitten myöskin tehdä ero tällaisten vakinaisten viranomaisten ja palkattujen tointa, toimia, myöskin vapaaehtoisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö tässä on tärkeä, vaikkakin vankilan henkilöstö on avainasemassa Yritin puhua lyhyesti. Uh, Arvostamme kovasti tätä esitystä ja joukkoja jäseniä on kysynyt tästä. Yksi ongelma on jäsenvaltioiden välinen, ep- välinen epäjohdonmukaisuus. Jossakin jäsenmaassa tämä ei ole kovinkaan kehittynyt, että jos muutamassa se taas on. Eroja on jäsenmaissa. tai tästä on tulossa kysymys, josta puhutaan EUn tasolla, mietitään miten asioita tehdään ja tällaisen esityksen jälkeen se tuntuu siltä, että tämä tulee ikään kuin konteksti ulkopuolelta, mutta meidän täytyy tottua keskustelemaan näistä asioista parlamentin yhteydessä. Tämä oli hyvä johdanto. Kiitän teitä kovasti tästä. Kaikki eivät ole tottuneet näkemään näitä asioita esiteltynä noin. Ja kiitos, että esittelette näitä käsitteitä. Kollegat, jos haluatte esittää kysymyksiä, niin ilmoittautukaa pohjalistalle. Tiedämme, että tämä on maraton sessio, kollegat. Kiitos kärsivällisyydestä. tässä vedetään puoli yhteen. Haluaisimme varmistaa, että tämä on kattava. Ja lopuksi tietosuojavaltuutettu ja perusakasviraston johtaja. Yksi Morten Kjau Morten panoksesi helmikuun neuvoston kokoukseen, mitä komissio sanoo, ja sinun perspektiivit, ja miten näet perusoikeusviraston roolin. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for the... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset kutsusta live-valiokuntaan tähän tärkeään keskusteluun näinä aikoina, kun Euroopassa käydään monimuotoisia keskusteluja. Yritän esittää asian hyvin lyhyesti. Käymme tätä keskustelua juuri holokostin muistopäivänä. Se oikeastaan kuvastaa sitä, että meidän täytyy Euroopassa olla hyvinkin tarkkana, niin kuin täälläkin on sanottu. Euroopalla on pitkä historia sekä rauhan ja hyvinvoinnin suhteen niin kuin viime aikoina, mutta me tiedämme myöskin, että konfliktit ovat olleet Euroopassa esille, joten meidän täytyy hyvin tarkkana olla. Pariisin kauheiden hyökkäysten jälkeen nopeasti havaitsimme, että turvatasoa nostettiin kaikissa jäsenvaltioissa syystäkin, koska kauheat tapahtumat olivat Pariisissa, mutta myöskin Belgiassa nähtävissä. Mutta meidän täytyy todellakin päästä katsomaan näitä asioita, eli että meillä on olemassa yhtälainen no, turvatasoajattelun tapa, mutta siihen emme ole vielä päässeet. Eli me liian nopeasti lähdemme puuttumaan lainvalvontaviranomaisen toiminnan kautta, joten meidän täytyy löytää tasapainoisempi lähestymistapa. Ja haluaisin ottaa esille muutamia kysymyksiä, joiden osalta mielestäni meidän pitäisi olla tarkkana. Ensinnäkin silloin, kun puhumme lainsäädännöstä, kollegani Buttarelli tietenkin panostaa enemmän tietosuojakysymyksiä PNRään, mutta silloin kun keskustelemme PNRstä ja passien takavarikoinnista ja muista vastaavanlaisista kysymyksistä, niin meidän täytyy katsoa aina myöskin perusoikeuskysymyksiä, eli että se olisi lähtökohtaisesti mukana, eli että se ei olisi mikään tällainen lisuke, joka prosessin päätteeksi lisätään, jos ylipäätään lisätään. Ja jos nyt puhutaan PNRstä, niin tietojen tallennuspäätös, jonka tuomioistuin langetti, niin se tietenkin herätti kaikkia, otti esille nämä keskeiset kysymykset, jotka riippuvat, liittyvät suhteellisuuteen ja tarpeellisuuteen. Ne täytyy ottaa huomioon kaikissa PNR-ehdotuksissa. Virasto on ikään kuin ohjeistanut jäsenvaltiota silloin, kun he pohtivat tai pohtivat paraikaa kansallisten PNR-järjestelmien käyttöönottoa. Eli mitä pitäisi tehdä ja mitä ei saisi tehdä. Eli tarkkaan pitäisi rajata tämä käyttötarkoitus, mihin tietoja voidaan käyttää. Silloin kun tällaista lainsäädäntöä käytetään, niin usein nähdään, että tässä lähdetään niin kuin lips, lipsumaan. Ja mitä tulee takeisiin, mutta kollega Buterelli puuttuu tähän vielä syvällisemmin, niin me tarvitsemme avoimen järjestelmän. Eli että matkustajat tietävät, minkälaisen järjestelmän kanssa he ovat tekemisissä. Eli tässä ovat ne vähimmäisvaatimukset, jotka pitäisi huomioida, jos ylipäätään PNR-tielle lähdetään. Tämä, kuten sanottuna, pätee myöskin passien takavarikointiin ja muihin aloitteisiin, eli perusoikeusulottuvuus pitäisi aina olla mielissä viikkojen aikana olemme keskustelleet myöskin siitä, että pitäisi valvoa enenevässä määrin niitä, jotka ovat mahdollisesti olleet mukana äh, radikalisoitumisprosessissa ja että riskinä on, että kyseiset henkilöt ryhtyvät käytännön toimiin. Yksittäisten epäiltyjen valvonta on tietenkin lainvalvontaviranomaisten oikeutettua työtä, mutta meidän täytyy katsoa, että milloin kyse on laillisesta toiminnasta, eli profiloinnista, jonkun henkilön tai henkilöryhmän profiloinnista, ja milloin mennään liian pitkälle, eli puhutaan jonkun ryhmittymän esimerkiksi etnisen taustan takia tai uskonnon takia tapahtuvasta profiloinnista. Eli tämä on aika lailla arkaluontoinen kysymys, mutta sitä täytyy pohtia sillä me olemme kriiseistä myöskin Euroopassa oppineet, että jos me haluamme puuttua radikalisoitumiseen ilmiönä, niin se edellyttää ettei heitä summittaisesti epäillä. esimerkiksi katukuvansa. Se vaikuttaa nimittäin näiden nuorten ihmisten ajatusmaailmaan ja se voi todellakin vaikuttaa radikalisoitumiseen. Ja vuonna 2009 toteutimme tutkimuksen etnisiin vähemmistöihin liittyen. Keskustelimme tai haastattelimme 23 000 ihmistä 27 jäsenvaltiossa. Ja tutkimus osoitti, että 40 prosenttia vastanneista jotka poliisi oli joskus pysäyttänyt, niin uskovat, että poliisitarkastuksen taustalla on heidän vähemmistö- tai maahanmuuttotaustansa. Se on aika lailla vakava seikka. Eli lähes puolet ovat sitä mieltä, että heidän taustansa eivätkä heidän tekonsa aiheuttivat tällaisen poliisitarkastuksen. Ja se, jos mikä, todellakin aiheuttaa luottamuspulan suhteessa viranomaisiin ja Poliisiviranomaisin, koska poliisien pitää pystyä nauttimaan kansalaisten luottamuksesta. Meidän täytyy muistaa, että tiedot, joita poliisit saavat, niin ne eivät perustu vain teknologiaan, vaan naapureiden tai perhejäsenten ilmoituksiin. Eli he kertovat, että on ehkä ongelmia syntymässä, mutta jos tällainen epäluottamus syntyy, niin silloin meillä on aika lailla tärkeää tiedonlähde terrorismin vastaisessa taistelussa häviämässä, eli tämä kannattaa pitää mielessä. Herra puheenjohtaja, olen pitkälti samaa mieltä kanssanne, kun sanoitte, että radikalisoitumisen luopumisessa täytyy katsoa myöskin tämä äh, ennaltaehkäisevä toiminta, eli kaikki äh, seikat pitäisi huomioida. Ja Pariisin jälkeen virasto oli esittelijöihin yhteydessä, niin tai sanottakoon, että tämä tutkimus, johon äsken viittasin, tutkimus etnisistä ryhmistä ja tämä profilointikysymys, niin me toistamme tämän, eli ikään kuin katsomme, miten tilanne kehittyy. Onko tilanne kehittymässä mahdollisesti parempaan tai huonompaankin suuntaan? ja katsomme sitä kautta, että minkälaisia vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on ollut. Pariisin hyökkäysten jälkeen aloitimme yhteydenpidon instituutioihin ja toivoimme, että kahden viikon sisällä ilmoitetaan tai kahden viikon aikana kerrotaan kaiken mail, kaikenlaisista hyökkäyksistä, islamofobista toimista ja muista vastaavista ja poliittisista päätöksistä aiheeseen liittyen. Me tietenkin analysoimme vastauksia tietenkin mahdollisimman pikaisesti raportti laaditaan, kun tieto nyt on kuitenkin saatavilla. Mutta jos näin ylimalkaisesti asiaa käsittelen, niin mielestäni luvut osoittavat yhtäältä sen, että pelkotaso on kasvanut huomattavassa määrin sekä juutalaisyhteisössä että myöskin islaminuskoisen yhteisössä näiden hyökkäysten myötä, sillä kyse ei ole niinkään näihin kahteen ryhmään tapahtuneesta hyökkäyksestä, vaan siitä, että pelkotila on kasvanut. Ja se todellakin heikentää elämänlaatua. Eli suojelun tasoa vaaditaan nostettavan erinäisissä jäsenvaltioissa, eli synagoge, kouluja, moskeijoita pyydetään suojeltavan vahvemmin. Ja sitten toinen tällainen ehkä positiivisluonteisempi vaikutus on se, että yhteisöjen johtajat kautta Euroopan, ainakin meidän mielestämme, ovat vahvemmin esillä kuin aikaisemmin he selkeäsanaisesti ovat ottaneet kantaa tähän tilanteeseen. Ja mielestäni tämä on hyvä pohja. Näin voidaan ehkä myöskin estää vastavallisten tilanteiden tapahtuminen. Nyt politiikan tekijöiden kannattaa käyttää tätä tarjolla olevaa mahdollisuutta hyväkseen jota nämä uskonnolliset johtajat ja yhteisön johtajat tarjoavat, eli että heidät otetaan näissä prosesseissa paremmin huomioon. Eli vielä kerran oikein paljon kiitoksia. Kaksi asiaa nostaisin vielä uudemman kerran esille, eli perusoikeudet pitää aina lähtökohtaisesti ottaa huomioon lainsäädäntöä laadittaessa ja strategioiden pitää olla paljon edistyksellisempiä silloin, kun taistellaan radikalisoitumista vastaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos Morten. Ja Euroopan tietosuojavaltuutella on rooli eri komission ehdotusten vaikutusten arvioinnissa ja ainoastaan henkilönumeroit PNR. Kuunnellaanpa hänen näkökulmaansa ja sitten avataan keskustelukysymykset. Herra Buttarelli. Puheenjohtaja, kunnianarvoiset valiokunnan jäsenet. Kiitos kutsusta tähän poikkeukselliseen inspiroivaan kokoukseen. Meillä on kunnia puhua teille ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun minut on nimetty Euroopan tietosuojavalvojaksi. Useimmat puhujat ovat sanoneet tänään, että Eurooppa kohtaa poikkeuksellisen ja vakavan terroristiuhan. Olen samaa mieltä, että turvallisuuden kannalta tämä on ratkaiseva hetki, ja tämä on ensimmäinen tässä mitassa Madridin ja Lontoon hyökkäysten jälkeen, jotka johtivat siihen, että parlamenttineuvosto ryhtyvät joukkoon toimia mukaan lukee nyt perutettu tietojen säilyttämisdirektiivi. Pariisin traagisten ja järkyttävien terroristitoimien jälkeen ymmärrämme tietosuojavaltuutetussa, että EU täytyy ryhtyä mielekkääseen toimintaa ja olkaa varmoja, että saatte kaiken institutionaalisen ennakoivan tuen, jota tarvitsette. Emme saaraa äh, perusoikeuksien tarpeesta mitenkään eristyksessä. Haluamme olla osa prosessia. Kansalliset instituutiot ja EU miettivät asianmukaisesti, mihin toimiin lainsäädäntötoimiinkin tarvitaan että tämän, kun nämä tapahtumat eivät toistuisi. Mutta kuten todettu, Euroopan välitön reaktio näihin brutaalisiin, brutaaleihin hyökkäyksiin ja, ja nämä Belgian pidetykset ovat johtaneet siihen, että me olemme yhdistyneitä perusarvojen suhteen ja meidän täytyy pysyä yhdistyneenä yhtenäisenä niiden ympärillä viestini teille. Tämä hetki on ratkaiseva, koska tämä on myöskin tärkeä testi. Tämä on koe. Me näemme, jos lainsäätäjät oppivat menneisyyden läksyt ja välttävät, tulevatko he aikaa toimia, jotka eivät ole täysin tehokkaita tai joidenkaan laillisuutta tullaan haastamaan. Kansallisen oikeusjärjestelmän tuomarina minä olisin kiinnostunut osallistumaan aktiivisesti tähän testiin osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa keskittymällä siihen, mikä on todella tarpeellista ja super, todella tehokasta ja se vaatisi selkeää strategiaa. Olen myös herra de Kerkhoffin kanssa samaa mieltä. Hänen asiakirjassaan 17.1. hän totesi, että meidän täytyy keskittyä kestävään pitkän aikavälin politiikkaan. Kestävyys merkitsee arvojamme perusoikeuksien vapauksien kunnittamista. Olisin erittäin varovainen nykyturvakeinojen haastamisessa, mitä tulee tiedon vapauteen ja viestinnän vapauteen. Tämä on monien maiden jos lainsäädännössä jossakin maassa tiedot voidaan pidättää jossakin maassa. Mutta poliisit eivät kuitenkaan pääse meidän tiedostoihimme. Ja tällä turvalla on arvonsa. Te kaikki tiedätte, että tuomioista viime vuonna ää, peruutti tiedon säilyttämistä koskevan direktiivin nyt siteerän tuomioistamista hyväksymällä 2006 24 direktiivin EU-lainsäädäntö on ylittänyt rajat, jotka liittyvät artiklaan 7852, 7852 seutissa ja se siinä suhteellisuusperiaatteen hylätän. Anteeksi, että siteerasin näin spesifisesti. Näihin rajoihin isketään, kun vakavasti puututaan oikeuksiin ja vapauksiin, joista näissä artikloissa säädetään – ja toimiston katsotaan että lainsäätäjän harkintavaran pitäisi olla tiukasti määritelty. Ja ensimmäistä kertaa toimiston on laatinut kriteereitä, joissa pitää turvallisuusalueella kunnioittaa. Nämä ovat yleisluontoisia, mutta ne liittyvät liikennedatan säilyttämiseen. Meillä on tällainen politiikka kalupakki, joka auttaa teitä paremmin arvioimaan välttämätöntä suhteellisuusperiaatta. Teidän asiantunteva ja erittäin konnettu valiokunta pyydän teitä tutkitte tuplatarkasti kaikki kertokset tällä alueella. Lainsäätä ilmeisesti miettii erilaisia terrorismin vastaisia toimia. Jotkut saattavat periaatteessa olla ongelmattomia tietosuojan näkökulmasta. Esimerkiksi, että Europolissa olisi Euroopan terrorismin vastainen terrorismintorjuntakeskus ja nämä matkustajan focal point. Ja tiedonvaihtoja Chris forman kautta. Ja terrorismiin liittyvä materiaali poistaminen online – voisikaan olla varmaan tarvitaanko tätä. Ja parannukset rajavalvontaa ja informaation jakaminen Carlos Coelhon kanssa. Minä vuosia sitten Schengenin valvontaa elimen kautta annan panokseni siis kaksi äh, formin luomiseksi. Minä ja herra Koljo haluamme, että näitä toimenpiteitä täytäntään pannaan paremmin kuin ennen kuin mietitään muutoksia. Ja muistakaamme, että olemassa olevat toimet, toimivatko niitä käytetään hyvin? Ranskan viranomais Pariisissa, millä oli oikeusapupyyntö FBI, saivat tiedo, tietoja amerikkalaiselta palveluntarjolta tunnissa. Muut ehdotukset vaativat yksityiskohtaisempaa analyysiä ja, ja sitten matkusta tietojärjestelmää pääränpyytä liittyen EUn sisäisiin lentoihin. Lavos vaati, että tarvitaan uutta päärännää. Aloittaisin parlamentin tänään julkaisemasta tutkimuksesta. Tuloksen mukaan noin 3000 jokaisalaista ovat tai ovat olleet ulkomaisia taistelijoita syrjässä ja yksi 15 palanneesta heitä epäillään kotimaassaan osallistumisesta terrorismiin. EU ja jäsenvaltioiden täytyy seurata 150-200 maan kansalaista mahdollisina koulutettuna terroristeina. Riskit eivät ainoastaan liittyä ulkomaisiin taistelijoihin. Kysymys on, miten relevantti uusi PRN on? kuten tietojen säilyttämiskoskeva direktiivi, ja nyt siteerään tuomioistuimen päätöksen kohtaa 15. Se soveltuisi henkilöihin, joista ei ole mitään näyttää, joka osataisi että heidän toimintansa heidän tämmöisellä suora tai edes epäsuora linkki järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä on suora sitä, että herra Diaz de Mera kiinnitettä oikein huomiota oikeussuojakeinoihin. Ne pitäisi olla tehokkaita ja dynaamisia. EUn täytyy arvioida ja oikeuttaa. Miksi massiivinen ei kohdennettu datan keräys on tarpeellista? Ja miksi niitä tarvitaan nyt? Onko mitään näyttää, että PRN direktiivi olisi ehtinyt Charlie Hebdoa? hyökkäyksiä. En nyt sano, että perusrakkauksia kaikilla, millä hinnalla tahansa, puolustan suhteellisuusperiaate. Ajatellaanpa, että lainvalvojat tietävät ja AP-direktiivin pohjalta matkustajatietoja. Mitä hyötyä lisädatakategoriasta olisi. Meillä on taulukko, jossa on kaikkia dataa, joka kerättäisiin APRän direktiivin pohjalta tai EUPRn sopimuksen pohjalta ja muiden matkaisen tähtäimen sopimuksen olla täysin vakuuttuneita, että me tehokkaasti estäisimme rikollisuutta kaikilla tuolla datalla. Tiedän, että 2019 Magaldi Sessa oli erittäin kriittinen – ehdotuksen kanssa olemme riippumaton laitos. Emme ole priori mitään ehdotusta vastaan tai sen puolesta, mutta meidän täytyy ottaa tehtävämme vakavasti, kun annamme neuvoja teille, mitä tulee implikaatioihin, erityisesti jos toimilla on voimakkaampi vaikutus. Voin vakuuttaa teille, että olen ennakoivasti halukas auttamaan teitä saavuttamaan tavoitteenne toimin, jotka puuttuvat vähemmän henkilön suojaa. Olen jo ottanut poliksen toimiston yhteyttä, jotta voisimme aloittaa ää, hedelmälliset suhteet. Ja olen valmis ryhtymään kommit- yhteistyöhön valiokuntanne kanssa ja neuvoston kanssa, että löydämme tehokkaita turvallisuusratkaisuja, jotka minimoivat vaikutukset yksilövapauksiin ja oikeuksiin. Tässä on se, että teille lainsäätäjinä – ja minulla neuvonantajana ei ole helppoa arvioida toimenpiteiden tarvetta, jos saamme siitä vain todella niukkaa informaatiota. Tämä suhteellisuusperiaate testi, jota tuomioistuimen vaatii, tämä testi voidaan tehdä vain niin, jos ne, jotka vaativat toimenpiteitä, jotka puuttuvat henkilön suojaan, paremman, paremmin tarjoavat tietoa joko julkisesti tai sol, solitussa kokouksessa. Mr. Kirkhope en ole kutsumassa itseäni 14 tapahtumaan. Mutta kiinnittäkääpä huomiota, että minä olen käytettävissänne, kun tarvitsee. Kunhan Ruutte totesi. Minusta olisi, olisin oikea valinta arvioimassa näyttöä tämän instituution kanssa. Vai pitäisikö nopeasti ja järjestelmällisesti? Mennään nyt johtopäätöksiin. Haluaisimme paremmin ymmärtää miksi case by case tapauskohtainen lähestymistapa ei toimi. Miksi valikoitu PRN, joka liittyy tiettyyn kolmanteen maahan tai tiettyihin lentoihin, tämän matkustajan ei toimi. Äskettäiset julkisten syöttäjien arvioinnit vaativat kohdennettumpaa lähestymistapaa. He ovat dynaamista tiedustelutietoa sen sijaan, että vastuu siirtyisi passiivisille laajoille tietokannoille, jotka eivät mahdollista kaikkea analysointia osittain myöskin henkilöstöresurssien vuoksi. Haluan saada myöskin PRN dataa, datatyyppejä. Arvioidaan tapauskohtaisesti, minkälainen data on toimenpiteiden kannalta relevanttia. Ja viimeksi globaali lähestymistapa. Äskettäiset kolmasen maassa tapahtuneet tapaamiset asettavat, että meillä täytyy olla pitkän aikavälin lähestymistapa maailman tasolla. Sen sijaan, että me lähestyisimme ainoastaan alueellisesti perännää. datan, datan suhteen esimerkiksi, datan siirtojen suhteen – Eli se komission lähestymistapa voi olla hyödyllinen. Yhteistyö on mukava idea. Mitään erityisesti peränään, mutta sama voisi pätisi myös muihin, muun massiivisen tiedon keruuseen. Eli palaan tähän alkutestiin. Tämä on tärkeä koe. Työskennellään paremmin yhdessä. Um, Kiitos kollegat. Desdemera joka halusi puhua viime session lopuksi, mutta tämä, ennen kuin herra Dias alkaa. Me lopetamme 12.30. Joo, spottelen pitkään ja mä saan vastauksia. Voisitko pitäytyä minuutissa? Saattaisi kovasti. Gracias, señor presidente. Mohamed Al- Kiitos, mm, puheenjohtaja. Mohamed El Adnani eilen äh, Daltrich totesi, että, että, että jokainen äh, äh, muslimi on oikeutettu vuodattamaan vääräuskoisten verta, tarttuko mihin tahansa aseeseen, keihääseen tai muuhun. Hän totesi, Kanadassa on on verottu siihen, että, että säälkää veljämme, siskamme samoin äh, Ranskassa ja näin poispäin. Äh, Schengenin ei voida kajota. Äh, kaikki lainsäädäntöaloitteet ansaitsevat tukemme. Meillä on erilaisia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että että taistelemme väärin, vallan väärinkäyttöä vastaan ja rankaisemme siitä. Se on to, toimintamme ytimessä, mutta siellä, siellä on paljon muutakin. Meidän pitää ensinnäkin pystyä puolustamaan ja suojelemaan kansalaisiamme niillä välineillä, joita meillä on käytössämme, ja muut, muita välineitä, jotka voimme demokraattisesti hyväksyä, joiden viimeinen käyttöpäivä ei ole kovinkaan kaukana edessä. Äh, ne ovat tällaisia tilapäisiä äh, ratkaisuja. Mutta samalla kun toiset sitten näitä fatvojansa siellä äh, julkistavat ja jatkavat tappamista lyhyellä aikavälillä, on enemmän, yhä enemmän solidaarisuuden osoituksia. Voisitko myös kertoa, kenelle esitätte kysymyksen, jos sellaisen esitätte? Elian. Ah, merci, monsieur le président. Mon question est... Kiitos kysymyksen herra de Kerkhoffille. Herra de Kerkhoff, komissio valmistelee uutta turvallisuusstrategiaa, jos oikein ymmärrän. Näemme, että komissio parlamentti, niillä on holistinen pakolais turvapaikkapolitiikka. Ja miten nämä kaksi strategiaa voivat natsata? Mikä on näiden kahden ohjelman suhde? Ja sitten su- Turkki. Iso kysymys. Onko teidän mielestänne suhteet, yhteiset toimet ja yhteinen työ EUn ja Turkin välillä riittävää? Thank you, Liana. That was un- under a minute. Thank you very much. Uh, um... Paljon kiitoksia. Puhelista on suljettu. Pitäytykää minuutissa, jos pystytte. Sitten. So I will concentrate on PN. Minä keskityn PNR. Me kuulimme tänään, että me kaikki tiedämme sen, että PNR on tehokas. Muistaen käymämme keskustelut viime viikkojen aikana, niin voin kertoa teille, että erityisesti ne, jotka painostavat PNRn hyväksymiseksi, niin eivät tiedä, minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla. Joten herää kysymys seuraavasta asiasta. Jos meillä olisi eurooppalainen PNR, niin mitä eurooppalaista siinä on? Vähimmäistandarditko, joita kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava, vai onko kyse yhdestä keskitytystä tietokannasta, yhdestä algoritmista silloin, kun katsotaan näitä yksityiskohtia, vai mistä on kyse silloin, kun puhutaan eurooppalaisesta järjestelmästä. Toisaalta taas kollega Kirkhope viittasi siihen, että meidän täytyy tietää, minne radikaalisoituneet ihmiset menevät. Sanoitte, että 70 prosentissa tapauksista tiedämme, minne he menevät lehdistä Ranskassa ja Saksassa on jo voitu lukea, kuinka monet ovat lähteneet ISN tukemiseksi Syyrian, kuinka moni tuli takaisin, kuinka monet kuolivat, kuinka monet radikalisoituvat jo kotimaassaankin ja kuinka monet ovat toimineet terroristileireillä. Joten voitteko kertoa meille, että mistä lähteistä nämä tiedot ovat peräisin, kun me tiedämme, että meillä ei ole PNRää ja joissakin jäsenvaltiossa ei tietoja edes tallenneta. Joten nämä 30 prosenttia, meidän, sanoitte, että meidän pitäisi tietää näiden radikalisoituneiden henkilöiden kulkureitit, mutta sitä varten tuskin tarvitaan PNR. Eli meidän tulisi keskustella siitä, minkälainen vaikutus PNRllä voisi olla. Ja lopuksi vielä sanoisin, että olen aika lailla yllyttänyt, yllättynyt siitä, että meillä olisi PNR-kuuleminen kalenterin mukaan kyse on varjoesittelijöiden kokous. Siellä on jäsenvaltioiden edustajia paikalla ja kertovat, että miksi me tarvitsisimme PNR. Aika epäilyttävää se. Kirkhope, um... Pari demaria peräkkäin, anteeksi. Äh, Kirkhope, äh, olkaapa hyvä. Ole hyvä, Timothy. Pahoittelen tätä. M- mitäpä siinä kahden demarin perästä jälkeen mielelläni puhun puheenjohtaja. Minä Kersolvenille ja Putarelle haluaisin nimenomaan osoittaa sanani. Nämä Putarelli on main muistuttanut tästä strategiasta ja siihen liittyvistä tiedon säilyttämismääräyksistä – minä esittelijänä tietenkin olen mitä halu, halukkain näitä asioita sivuamaan myöskin mietinnössäni. Tämän, tämän, tun, tuntuisi hiukan jälkijättöiseltä nyt alkaa pelkästään siitä raportoida, kun muitakin asioita on tekeillä. Mitä sitten tulee tuomioistuimen kommentteihin näistä meidän ratkaisustamme. Joka tapauksessa kannattaisi sitten varmaan pistää nostaa sieltä hyllylle kaikki tietosuojaan liittyvät asiat, esimerkiksi rahanpesuun liittyvät lainsäädännön ehdotukset, jotka ovat hyvinkin kiinnostavia tietosuojan kannalta. Jos, jos te kerran tällä tiedä lähdetään, mikä teidän kantanne? Voimmeko jatkaa vai pannanko nämä ikään kuin jäähty, jäähylle. colleague behind Mr. Kirkhope, whose name I can't... Kollega Kirkhopen takana, joka nimeä on säätää. Kazaurtundua. Olen kuunnellut kaikkia. tehokas, tehokas lainvalvonta on tärkeää, että suhteellisuusperiaate täytyy noudattaa kaikkien perusoikeuksia täytyy kunnioittaa. Toivon, herra Delmer sanoi, että terrorismi on ikuinen uhka. Jos haluamme lainsäädännön valvonnassa olla tehokkaita, miten se onnistuu? Hän puhuu väkivaltaisesta islamilaisesta fanaattisesta. Mutta no, tähän on jatkunut 20 vuotta ja se muuttuu koko ajan. Ja se tavallaan nyt ottaa nuoria. Ja he haluavat väkivallan avulla mukaan nuoria. Yhtäältä meillä on lainvalvonta, mutta äh, mitä herra Ramadan kertoi RAN-verkostosta, radikalisoitumisen torjunnan-verkostosta. Se on kovasti alulla. Jos me saamme ihmisiä luopumaan radikalisoitumisesta, me olemme heikolla. Minä olen ollut mukana radikalisoitumista luopumisohjelmissa jo 15 vuotta nuorten kanssa. Ja jos emme luopumista saa aikaan, meillä on ongelmia ja jäsenvaltioiden täytyy aidosti sitoutua tälle toiselle polulle. Muuten emme ole tehokkaita. Jos olemme ainoastaan lain valvonnan puolella tehokkaita, ei, tämä ei koskaan lopu. Ymmärrän, jos haluatte puhua pitkään, mutta yrittäkääpä. Sophie Intveld. Thank you, Chair. Very briefly. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyestä kollega de Kerhoff totesi, että poliisiviranomaiset eivät voi edes tuomioistuimen päätöksellä valvoa epäiltyä. En ymmärrä miksi. Sitten toinen kysymys Europolin liittyen. Yhä useammin kuulee sanottavan, että Europolin pitäisi olla tiedustelutietojen jakajataho, mutta eikö silloin poliisityön ja tiedustelutyön raja mene häilyväksi? Ja mitä tulee PNRään liittyen, niin olen samaa mieltä kollega Sippelin kanssa. Ryhmäni on pyytänyt perusteluja ja näyttöä, ei olettamuksia, vaan minä haluaisin panostaa enemmänkin lainsäädäntötyöhön, joka perustuu näyttöön. Eli minkälainen tarve on olemassa tällä järjestelmällä. Meidän täytyy ymmärtää, miten tietoja käytetään. Ministerit toteavat eri asioita haastatteluissa. Käytetään näitä PNR-tietoja profilointiin ja näin voidaan mahdolliset terroristit tunnistaa. Toiset taas sanovat, että ei, vaan nämä, näitä käytetään vain epäiltyjen tunnistamiseksi. Eli tunnettujen henkilöiden tunnistamiseksi. Eli ennen kuin PNR lähdetään ajamaan, niin heidän pitäisi sopia siitä, mistä on kyse. Ja tietävätkö ministerit ylipäätään, mistä he puhuvat. Joten ehkäpä infoa kannattaisi jakaa enemmänkin. Didn't bang my hammer. Um... Täytyy varmaan pakotella vähän vasaraa. Ja Rava Hodallaan. Pitää tykätä se minuutissa. Muuten ei ole vastauksia. European. Kiitoksia. Näitä terroristeja, joka saa internetissä ja radikalit osaltaan nämä nuoret ovat murtaneet yhteyttä yhteiskuntaan ja he ovat olleet haavoittuvassa asemassa. He eivät ole kaikki kasvaneet. He ovat olleet vaikeassa koulutusympäristössä. He eivät ole mitään yhteyttä uskontoon. Mikään niistä toimista, jotka ovat välttämättömiä koulutukseen ja sosiaalisen osallistumisen mukana ja internetin nuorten suhteen ei... Kaikki ne syyllisiä meillä täytyy olla tämmöisiä hälytysjärjestelmiä ja Ranskan sisäministeriöjärjestelmä, kaikki välineet kodeille, jotka auttavat radikalisoitumisen tunnistamisen olisivat auttaneet satojen radikalisoitun nuorten tehtävät. Voivatko jäsenvaltiot ajatella tällaisia hallitusjärjestelmiä ja miten Euroopan instituutiot kykenisivät osallistumaan tähän politiikkaan? Onko meillä täsmällisiä tilastoja Euroopan tasolla näistä nuorista eurooppalaisista radikaalisista taistelijoista, joihin internetpropaganda ja sosiaaliset verkostot vaikuttaneet. Ja kiitän teitä kaikista puheenvuorosta, jotka ovat olleet oikein kiinnostavia. Thank you very much. Um, Mrs. Vergia. Vergia. Merci. Kiitos. Haluaisin myös kiittää teitä laadukkaista puheenvuoroista. Tämä antaa meille paljon. Myöskin, koska teillä kaikilla on tapa tarttua asiaan tasapainoisesti, että jokaisella on oma toimivaltansa. Arvasti Herran de Kerkhoffin kokonaisnäkemystä, mutta hän painotti vähän enemmän turvallisuutta, vaikka hän sinänsä halusi painottaa ennaltaehkäisyä, rin, rinnakkain toimimista ulkopolitiikan avulla ja, ja yhteistä toimintaa arvimaiden kanssa. Mutta enpä ymmärtä, mitä hän halusi sanoa. Ja hän puhui ranskaksi, ja se kun on äidinkielellä, niin hän puhui islamin vastaamasta mu- Pegidasta. Nyt tässä vähän ojotaan mutkia suoraksi. Excusez-moi de le faire très vite. Qui sont vos pratiques? ja napasti Ravanille, ketkä ovat teidän toimijanne kentällä. Tämä on kovin hämärää vielä, että ette oikein puhunut siitä, mitä aitoja resursseja voidaan antaa radikalisoitumista luopumiseksi. Tässä on aika epäselvä, kaunista puhetta kyllä, mutta vähän lisää konkreettista. Teillä oli jotakin aiheita, joista olette paljon täsmällisempiä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Herra Kirkhoven totesi, että eh, eh, tukee tätä ennaltaehkäisevää työtä. Tässä yhteydessä haluaisin tietää, että, että on, onko jotain luku, lukuja siitä, miten, minkä, minkä verran ennaltaehkäistään verrattuna vaikkapa valvonta tai rankaisutoimiin nähden. Sitten äh, nämä äh, luopumisstrategiat, joista herra Ramadan puhui, ja näissä äh, ne, niiden osalta, jotka jo ovat vankilassa van, vankeina, voisivat osallistua jonkinlaisiin vapaaehtoisiin hankkeisiin. Tilanne eri maissa on varmaan hyvin erilainen, koko vankeinhoitojärjestelmä poikkeavat toisistaan jyrkästikin. Meillä Äh, Ruotsissa on sellainen sekajärjestelmä, jossa tällainen langettava tuomio saa seurakseen äh, jonkinlaisen terapeuttisen osallistumispakon äh, kuntoutus esimerkiksi vaikka huumekka ja muiden seksuaalirikosten osalta. Tässäkin yhteydessä voitaisiin käyttää velvoitteena tällaista, tällaista kuntoutusta monet eivät edes ymmärrä tehneensä mitään väärin. Silloin tällainen pakollinen hoito voisi olla hyvä. Ja vastakaa pitää minuutissa. Winberg. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos paneelille. Haluaisinpa sanoa, että herra De Kirkonville on hyvä, että otit tämän Pataslamahan 78 minä olen jankuttanut siitä jo monta kuukautta. Iloinen, että otit sen esille ja, ja aidosti toivon, että se täytäntöä pannaan. Mainitsit jopa, että Frontexin ja tai ulkoraja pitäisi vahvistaa. Ehkä mainitsit Frontexin, mutta ulkoraja pitää vahvistaa. Miten olet ajatellut sen tapahtuvan Frontexin kautta vai muuten? Ja viimeinen kysymys. Minä ajattelen, että minä suhta olen perään myönteinen. Sä tarvitaan, joskus täytyy toimia vapaalikuuden kustannuksella. Ja se, että näytänkö minä tietoa itsestäni, niin näytän passin. Me saamme turvallisemman yhteiskunnan. Mutta mä sitten käy niin, että kun teemme näin, ehkäpä niin useammat jihadistit vastaavat ristelyaluksilla. Olemme saaneet tästä raportteja, oletteko miettineet sitä? Thank you. Um, next is Anna Gomez. Anna, Anna Gomez. Visited the North Iraq. Kävin hiljattain Pohjois-Irakissa. Ja sieltä oli nähtävissä, että jäsenvaltiot eivät toi koordinoidusti asevientien osalta. Keskenään ei tehdä koordinointia, koordinoitua työtä, ei humanitaarista työtä, ei EU-hunkan suhteen, ei kehitysyhteistyössä yhtään koulua ei löydy näiltä leireiltä. Ja kristitythän olivat ISN ensimmäisiä uhreja, joten kysyisinkin teiltä, että tämä PNR, jota pidetään niin ihmelääkkeenä taistelussa terrorismia vastaan, mitä lisähyötyä siitä olisi suhteessa siihen, jos koordinointi toimisi? kahdenkeskisiä sopimuksiahan on jo olemassa ja vähimmäistieto, vähimmäistietosuojamääräyksiä on niiden yhteydessä kyllä loukattu. Kiitoksia. Helga Stevens. Kiitoksia, herra de Kerkhoff. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Täällä on puhuttu muutamaan otteeseen tästä EUn PNR-järjestelmästä ja haluaisinkin nyt kuulla teiltä, että miten konkreettisella tasolla EUn PNRstä olisi hyötyä poliisiyhteistyötä silmällä pitäen? Niin osittainen PNR on jo olemassa Prymin sopimuksen kautta mutta sen lisäksi on olemassa vielä kansallisia järjestelmiä, joten kysyisinkin, että minkä, millä tavalla EUn PNR-järjestelmä hyödyttäisi meitä? Olisiko teillä konkreettisia esimerkkejä tai edes hypoteettisia esimerkkejä siitä, mitä hyötyä siitä voisi olla? Kiitoksia. Um, Kiitos Helga nopeasta puheenvuorosta ja suora herra Kerkhoffille ja kiittäisin tulkeita kärsivällisyydestä. Me arvostamme sitä, de Kerkhoff. Thank you very much for the... Kiitokset hyvistä kysymyksistä. No, jatketaan, jatketaan ranskaksi. Mä, tiedä ymmärsinkö ihan oikein. Meillä on tämä sisäpolitiikan strategia 2014 vuoropuolesta syntyneenä. On oikein hyvä idea, että komissio kurinalaisesti kehittää omat prioriteettinsa kaikkeen rikollisuuteen liittyen – tästä maahanmuuttoasiakirjasta, eikä niin? Olen ollut aina erittäin haluuton ylistämään terrorismia ja maahanmuuttoa täytyy olla vähän varovainen. Eh, eh, esimerkiksi PKK on marginaalitapaus tässä yhteydessä. Keskityn tässä terrorismin vastaiseen taisteluun ja että käsitellään maahanmuuttoa vähän erillään. Öö, Laiton maahanmuuttaja saattaa olla talous, maahanmuuttaja, se, se on joku tragedia taustalla, me näemme Välimeren alueella näitä syitä. Kyseessä saattaa olla myös suojelun no, vaativa henkilö, mutta e-, eri ongelmat, eri poliittiset tavoitteet. Torkin suhteen toista se, mitä sanoi Robin Morgan Mogherinin suhteen. Hänen ensimmäinen matkansa oli Turkkiin. Se oli hyvä asia. Vuoropuhelu Turkin jäsenen suhteen ja äh, sen lisäksi, että se on liittymisen jäsenehden kanssa. Se on myös avaimena useamman konfliktin ratkaisussa. Ja tästä täytyy osallistaa usealla tasolla ja enemmän, enemmän poliittisesti. omalla toiminnatasolla G9 puitteissa täytyy luoda enemmän yhteistyötä sisäministeriöiden kanssa. Erityisesti syrjään lähtevien jihadistikandidaattien suhteen täällä on edistymistä, mutta sitä tarvitaan vastaisuudessakin. Ja Rova Sipelin kysymys peränään. Miksi EU-lainsäädäntö ajattelin, että selitin sen tavalla. Ja sitten me on keskitetty Minun täytyy lukea teksti uudestaan, jossa on par- tämä komission yhteisnäkemys. Ne puhutaan yhteisistä suojakeinoista, turva, turva, suojakeinoista. Varmasti te arvostaisitte tätä käyttäjänä, matkustajana, että meillä on sama tietosuojan taso kautta Euroopan, eikä ranskalainen britti ja sitten aina joku erilainen. Tämä on hyvä suojelun ja tehokkuuden suhteen. Käytin 70 prosenttia käytäkseni lukua. Älkää nyt siteerako täsmästä lukua minun yhteydessä. Miten olemme tunnistaneet sen? Se on turvallisuuspalveluiden päivittäistä työtä. Se on Ranskan hallituksen puolilinja. Vanhemmat, jotka ovat epätoivoisia, kun näkevät, että vanhemmat menevät ja soittavat poliisille ja soittavat tänne numeroon menevät palvelulla sanomaan, että meillä on vakava ongelma, joka on kovasti radikalisoitumassa. Nyt kysymys on infiltraatioista ja vi- viestintöjen seuraamisesta, klassisesta tiedostopalvelusta. Riittääkö epä, epä Ei. Sitä voidaan jakaa epä, kertaan kovin pian koneen lähden jälkeen ja perään vähän aikaisemmin. ei varmaan testää saada luottokorttinumeroita. Luottokorttinumerot ovat olla oikein kiinnostavia. Pitäisikö jäädyttää lainsäädäntöä? Ei tietenkään. Yritän 14 olla tapaamisessa Olen kiinnostunut, kuten tietosuojakollegakin, tämmöisen päätöksen satun olemaan mukana tietojen säätämisdirektiivin neuvottelussa Yhdistyneen kuningaskunnan ai, puheenjohtajakaudella. Toimintalukassa täytyy muistaa, että tuolla me, me pakotettuja käyttämään eh, sisämarkkinaoikeusperustaa, joka tuolloin esti meitä määrittelemästä kaikkia turvalausekkeita ja kuka pääsisi tietoon käsiksi. Tämä jäi jäsenvaltioille, kun meillä ei ole siihen oikeus, ollut siihen oikeus perustaa parlamentin ja neuvoston hyväksymä direktiivi oli luonnoltaan rajoittunut. Mikä? Ajatellen, kuinka paljon tieto, tietoa säilytetään, näyttää vähän suhteettomalta ja näin tuomioistuin totesi jos sellainen pitäisi hyväksyä nyt, tuomioistuimen päätöksestä riippumatta, se olisi hyvin täysin erilainen ja se usein unohdetaan. Kollegan jonka nimeä en muista, ehkäisystä. Ja sanoit pyrin taivottelemaan mahdollisimman voimakkaasti ensimmäisenä vuosina, että EU panostaisi enemmän ennaltaehkäisyyn. Muistakaa, että komission tiedonanto 2014 Kasahran perustettiin 13 vuotta 19 jälkeen. Ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeää. Meidän pitää pärjätä paljon paremmin. Olen siinä samaa mieltä. Useimmissa interventioissa halutaan kehittää mahdollisimman nopeasti tällainen ää, luopumisohjelma niistä ihmistä, jotka palaavat syrjästä. Ja minusta on virhe lähettää heitä tuomioistumaan eteen, jolle heillä on verta käsillä, käsissä, ja meillä on valtava data, keräys. Niin meidän täytyy hyväksyä ää, kuntoutusohjelma heille. En ole nähnyt paljonkaan niitä. Kiinnostusta on ollut Ranskassa, että Tanskassa on järjestelmällinen kuntoutuksen oven rehabilitoinnin oven avaaminen. Intveld, Sofie, demokratiassa tarvitaan datan kuuntelua, mutta lainsäädäntö takaa tiukat suojatoimet usein vaaditaan lupakuunteluun toimistomelta jossa on tuomioistuimen päätös. Ottaen huomioon, miten salaus on kehittänyt. ei enää ole mahdollista laillisesti äh, tuomioistuimen äh, päätöksellä kerätä dataa, että rikolliset terroristit ja muut vaihtavat keskenään. Jos näiden kehitysten jälkeen, josta monet pitävät. Ja niin kaikki me kaipaamme yksilön suojaa. Mikä on riski? Gallerisääntelyn tutkintatomeri, en voi kuunnella WhatsApp, Skype-keskustelta rikoset käyvät. Haluammeko me sitä? Europolin tiedusteludatan, poliisin, rajojen hämärtäminen. Meillähän on lainsäädäntöä tulossa, mutta en ole Europol lainassa tässä en ole koskaan nähnyt poliisiorganisaatiossa niin paljon eh, henkilösuojan suojeluun liittyvää dataa. Heillä on dataan koskemattomuuden tietosuojalainsäädäntöä, säätöjä. Yksi pääläksyistä ehkä merkittävä 99 komitean läksy, että meillä oli pisteet, mutta emme yhdistäneet pisteitä. Siksi luovat tämän informaation jakamis ympäristön ja kansallisen turvallisuusneuvoston. Ja Euroopassa me tarvitsemme tällaisen tiedon jakamiskeskuksen. Ja sitä näyttää, miksi on välttämätöntä. En voi puhua siitä, mutta minusta on hyödyllistä valita tuhansien matkustajia joukosta sekundaarista tarkoitusta varten ihmisiä algoritmin pohjalta. Iso-Britannian kokemus ostaa, että etninen profilointi on merkittävästi vähentynyt, koska algoritmin vanhan indikaattorit. Eivät perustu ihan väriin. Tietokone ei näe ihan väriä. Rajavartija näkee sen. Tätä tiedostelupalsta dataa emme halua puhua siitä. Olemme joskus liian eksplisiittisiä. Esimerkiksi lipun käteisellä päivää ennen Heillä on yhden sodan lippu, et cetera. Pannaan algoritmiin. Tarkastelee pienempään matkusta ja, to, ja, toista tarkasta varten. Se ei johda pidätyksiin tai muihin. Mutta tarvitaan lisää fyysisiä rajatarkastuksia. Mutta tämä saattaa ottaa tutkinnassa ja sattuu pidättämään terroristin Pariisissa ja käy ilmi, että hänen luottokorttiaan käytetty lipunasta tämmöisään saan voidaan havaita, että toinen tai kolmas ihminen käyttänyt samaa henkilöä samalla luottokortin numerolla jäljitettynä tutkimus saattaa merkittävästi. Ja tilastokysymys, radikaalisäätämätten määrä. Minulla on omat tilastoni, mutta jäsenvaltiot eivät ole päivittäneet listaa nuorista, jotka ovat lähteneet Syyrian ja Irakiin. Vielä vähemmän niille, jotka ovat radikalisoituneita. Saattaisi va- vaikeaa tehdä. Eurooppalainen tiedustelutoiminnan vaihto informaatio. Mä skeptinen, koska informaatio täytyy tulla kertoksi paikallisella tasolla. Ranskan kokemus osoittaa, että tarvitaan aikaa sen, luottam- sen aikaansaamiseksi, sitä vanhemmat antavat yhtäviä hälytyksiä. Tarvitaan psykologia ja sosiaalityöntekijöitä ensin, ensin kuin turvallisuusreaktioita Ranskan esimerkki on aika vakuuttava. Belgialla ja Ranskani niin ei ollut, ollut ehkä riittävän selkeä, mutta Belgian suhteen meillä on yhä enemmän anti-islam, anti-muslimi mielenostuksia. Se on vakava huolenaihe. Jotain täytyy tehdä yhdessä. Ja par, sen tekojen jälkeen käyty keskustelua sitä kiinnostavaa. Olen lopettamassa. Investoivatko jäsenvaltiot riittävästi ennaltaehkäisyyn yhä enemmän? Voisi esimerkiksi Ranskasta, jossa ei ollut tapana investoida ennaltaehkäisyyn, mutta seuraavan kahden viimeisuuden aikana sisäministerin Valsekas Nöpin avulla ovat ottaneet valtavia loikkia ennaltaehkäisystä. Frontex, mainitsin Bulgarian. He tarvitsevat paljon tukea. Eikö lainastaan Bulgarian ja muita Schengen-maiden vapaamatkustamisen mahdollistamisesta, mutta heitä kohtaa kaksi haastetta Irakin ja Syyrien pakolaisten ja laittamien maahanmuuttajien paine – tämä tai ainoastaan tavalla vihlarailla Bulgarian ja Kreikan välillä ja sitten taistelija. Tämä on siirtymispiste matkalla syrjään. Se tuo täytyy olla loppu. Tämä on tosi turhauttava. Pyydän tosiaan anteeksi tulkkaus, että tulkka, tulkkaus loppuu nyt. Ja jäsenetkin lähtevät, että tässä on politiikan kysymys. Tässä oli kysymyksiä muille kysymyksille pohjalle. Olen iloinen, että piditte puheenvuoronne. Se on alkuperäislähestyslistalla. Sanoisin teille kolmelle, että, että te palaatte. Tiedän, että tulkit lähtevät. Meiltä aika loppuu. En halua mitään sellaisia lällyvastauksia, kun on vain minuutti per nuppi. Joten kiitos puheenvuorosta. Kiitän kaikkia panoksesta. Jill, kiitoksia se Kollegat, kiitos tästä päivästä. Palkkaapa kello kolme. Jan Q4, Q2 kahteen äänestykseen varten rahanpesuliittyen eri huoneeseen kolmelta. Kiitos.